täytäntöönpanosta tämän nimenomaisen päätöslauselman osalta. Ja tässä YK on yleisneuvosto tekee yhteistyötä Afrikan unionin kanssa. Näin kiitän teitä yhteistyöstä ja haluan tarjoa, tarjota omaa apuamme ja asiantuntemustanne koko tälle valiokunnalle, jos sitä tarvitsette. Kiitoksia. Kiitos Rouva Arno erittäin paljon näistä tärkeistä johdonmukaisuutta ja tehokkuutta koskevista huomioista. Nyt sitten edustajilla on, puheenvuoro ja annan sen pyynnöstä Rouva Sinclairille. Rouva Sinclair, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. I congratulate the Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen Ruotsin puheenjohtajamaan edustaja lausunnosta. Ruotsi on tehokkaasti toteuttanut ihmisoikeuksia. Ne ovat hyvin oleellisia, mutta entäpäs nämä meitä lähellä olevat ihmisoikeudet. Mitä puheenjohtajamaa tekee varmistaakseen sen, että jotkut uusista jäsenvaltioistamme panevat velvoitteensa täytäntöön? tarkoitan ennen kaikkea ihmisoikeutta ja demokratiaa. EU ei ole noudattanut Irlannin kansan tahtoa sen sanaa ei Lissabonin sopimukselle kansanäänestyksessä viime vuonna. Voimmeko saada lupauksen siitä, että EU ei tällä kertaa puutu asian uhkauksin ja muutoin ja tällä tavoin osoita epäkunnioitusta Irlannin kansaa kohtaan? Kiitos. Eh, sitten eh, herra Hauit, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä niihin jäseniin, jotka ovat onnitelleet rouva Hammarskjöldiä hänen alustuksestaan ja myöskin Ruotsin puheenjohtajakauden kehuista. Meillä on todellakin suuria odotuksia puheenjohtajakauttanne kohtaan. Uskon, että meidän pitää tässä yhteydessä pikemminkin ylistää ja kannustaa kuin vain keskittyä kritiikkiin. Ja herra Obielsin tavoin haluaisin kannustaa tässä työssä. Hänhän oli vuoden 2008 mietinnön esittelijä. Minä haluaisin itse tukea niitä sitoumuksia, joita te teitte erityisedustajien toimien tehostamiseksi ja siinä suhteen, että annetaan sukupuolivalistusta ja ihmisoikeusvalistusta ulko- ja turvallisuuspoliittisten toimien suhteen yhteydessä ja myöskin lesbojen, homojen, transseksuaalien oikeudet. Uskon, että näidenkin vaaliminen on erittäin tärkeää. Ja YK on ihmisoikeusneuvoston työn suhteenkin me haluamme tukea teitä pyrkimyksissänne pitää yllä näitä erityismekanismeja ja myöskin maakohtaisia mekanismeja. Uskon, että meidän kannattaisi tukea juuri näitä teidän pyrkimyksenne. Mitä minun kysymykseni tulee? Ensinnäkin toteaisin, että parlamentti voimakkaasti tukee sitä, että ihmisoikeudet otetaan valta virtaistettuina mukaan kaikkeen politiikkaan. Täytyy myöskin muistaa, että meillä on hyvin paljon vielä tekemistä sekä Kohamin omien toimien suhteen, koska minä olen ihmisoikeusmietinnön esittelijä, minä keskustelin neuvoston ihmisoikeustyöryhmän jäsenten kanssa ja sielläkin havaittiin vielä puutteita, joihin kannattaisi puuttua. Lisäksi poliittisten julkilausumien antaminen ja ihmisoikeuskysymysten valtavirtaistaminen näiden yhteydessä. Ja kun otetaan erilaisia kysymyksiä esiin, niin ihmisoikeuksille ei aina anneta samaa prioriteettiasemaa kuin muille kysymyksille. Ehkä te voisitte antaa jotakin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten te aiotte tämän valtavirtaistamisen toteuttaa, koska tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Muistan, että esimerkiksi, että kaupapolitiikan yhteydessä – on ollut puutteita. Ihmisoikeudet mainitaan silloin, kun halutaan jotakin sopimuksia uudelleen neuvottelupöydälle, halutaan uudelleen aloittaa neuvottelut joistakin sopimuksista joidenkin maiden kanssa, joissa ihmisoikeustilanne vaikuttaa kaikkea muuta kuin hyvältä. Joten ehkä voisitte vastata tähän kysymykseen ensin. Ja sitten toiseksi, jotta unioni voisi ratifioida vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja yhtyä siihen. Minä tuen voimakkaasti teidän sitoumustanne tässä suhteessa. Jotkut jäsenvaltiot pyrkivät esittämään tiettyjä varaumia ja parlamentin kantana on se, että pyrittäisiin minimoimaan nämä varaumat. Toivottavasti puheenjohtajakaudella ne pystytte tähän. Me haluamme tukea teitä erittäin voimakkaasti myöskin ihmisoikeuksien huomioon ottamiseen liike-elämän yhteyksissä. Ja kiitoksia myös kerralla Kionkalle, että hän on pyrkinyt tukemaan parlamentin pyrkimyksiä tässä suhteessa. Ja toivottavasti puheenjohtajakaudella saa teristystä aikaan. sen, että entisen ja parlamentissa haluaisin todeta, että nyt ei ole kyse niinkään siitä, että vahvistettaisiin instrumenttia, vaan paremminkin pistettäisiin niitä täytäntöön. Ja luvussa yksi viitattiin juuri hallitusten toimintaan ja alivaliokunnassa Aiemmin tänä vuonna havaittiin, että Euroopan unionissa jäsenvaltioillakin on hyvin paljon vielä puutteita täytäntöönpanon suhteen. Ehkä pitäisi olla vähemmän kunnianhimoisia tavoitteita ja parantaa sitten pikemminkin täytäntöönpanoa. Minä haluaisin kuulla teidän näkemyksiä tästä. Neljänneksi vielä ihmisoikeusneuvoston toiminnasta. Se, miten käsittelemme Lähi-Itä, on tietystikin tärkeä kysymys. Lähi-Itä on ehkä päivän polttavampi kuin mikään muu kysymys sen suhteen. Ihmisoikeusneuvoston työ on erittäin kärjistynyttä, polarisoitunutta. Toivon, että te pyritte olette puheenjohtajakaudellanne unionin puolesta löytämään sellaisen tilanteen tai mahdollisuuden, että saataisiin luotua silta, rakennettua silta Lähi-idän eri osapuolten välille niin, että ihmisoikeudet lähi saataisiin kunnollisen huomion kohteeksi. Unionin roolina voisi olla tämä sillan rakenteen rooli. Toivottavasti te pohditte tätä puolta. Sitten lopuksi aivan omissa nimissäni Haluaisin kiittää teitä siitä kutsusta, jonka esititte meille osallistua kohanin työryhmän työhön. Tämä on tärkeä parlamentin kannalta. Te, Jarova Kionka, jatkossakin varmaan autatte meitä Esimerkiksi silloin, kun parlamentin valtuuskunta menee Geneven ihmisoikeusneuvoston kokoukseen, toivottavasti te olette siellä tukemassa meitä. Ja toivottavasti saadaan myöskin sitten parempia tiedonantoja ja loppulauselmia siellä sitten aikaan. Uskon todellakin, että meidän täytyy puuttua näihin kysymyksiin vielä joulukuun täysistunnossa, koska joulukuussa yleensä käydään täysistuntokeskustelua ihmisoikeustilanteesta ja tätä koskevasta vuosikertomuksesta. Samassa yhteydessä annetaan Saharat-palkinto. Nyt tietystikin aikataulua on muutettu. Ihmisoikeusraportti neuvostolta tulee eri aikaan vuodesta kuin aiemmin, joten ilmeisesti ette voi vastata kysymykseeni vielä tänä päivänä, mutta toivottavasti tästäkin voidaan käydä keskustelua teidän kanssanne, koska joulukuussa parlamentti keskustelee perinteisesti ihmisoikeuksista. Ja aikataulun muutos saattaa vaikuttaa tähän keskusteluun. Ehkä voi joudumme paneutumaan tähän kysymykseen vielä myöhemmin, jotta saamme riittävästi näkyvyyttä tälle kysymykselle, että, että näkyvyys ei tästä heikkene. Euroopan parlamentti on jatkuvasti esittänyt tiettyjä suosituksia sekä puolustusalalla että kaupan alalla, jotta saataisiin esimerkiksi tietoa neuvoston puolelta puheenjohtajamaan kautta näistä luottamuksellisista neuvotteluista ja sopimuksista. Ihmisoikeus kysymysten suhteen Obiolsin ja muiden esittämä, esittelyiden tekemät suositukset toivottavasti tullaan hyväksymään. Olen varma, että jatkossakin käydään erittäin rakentavaa vuoropuhelua ihmisoikeuksien suhteen sekä komission että neuvoston suuntaan. Rova Ferrero Waldner aina oli valmis keskustelemaan meidän kanssamme näistä mekanismeista. Ja toivottavasti tämä rakentava yhteistyö komission kanssa tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Ja että voidaan, voidaan komission kanssa yhdessä tarkastaa komission aluepanemia demokratisointiohjelmia. Ja lopuksi pyydän anteeksi, että ei sitten niin kovin monta kysymystä. Vielä lopuksi vielä kollegani herra Martin joutui poistamaan paikalta, mutta hän jätti minulle muutaman kysymyksen poikasen esitettäväksi hänen nimissään. Jos, nyt äh, voisin esittää nämäkin kysymykset. että Aikooko puheenjohtaja maa keskustella tämän libyalaisen terroristin luovuttamisesta takaisin Skotlannista Libyaan? Tämä on tietystikin tämän päivän polttava kysymys tällä hetkellä yhdistyneen kuningaskunnan ja Libyan välisessä suhteessa ja myöskin transatlanttisessa suhteessa. Tämä on merkittävä kysymys aina ei ole kyse vain kansallisista intresseistä, vaan ihmisoikeudet eivät tietenkään tunne kansallisia rajoja. Mutta uskon, että tästä asiasta olemme yhtä mieltä teidän kanssanne. Herra Hauit, nyt listalla on vielä muutama puhuja ja heidänkin puheenvuoronsa ovat tärkeitä. Ja pyytäisin, että seuraavan puhujan aikana sitten viimeiset pyytäisivät vielä puheenvuoron. Aivan oikein herra, niin, herra Görens, herra Prodi, herra Deva, rouva Lohbiler ja sitten korkean edustajan, ihmisoikeusedustaja Rova Kionka. Tämä on tällä hetkellä puheenvuorolista tähän. Pyytäkää tosiaan nyt sitten viimeiset puheenvuorot, joita haluatte käyttää. Olkaa hyvät. Herra Görens, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Avec... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin suurella kiinnostuksella Ruotsin puheenjohtajavaltion esitystä. Minusta ohjelma on kunnianhimoinen, sillä on poliittista tahtoa ja meillä mm, on ollut kunnia tehdä yhteistyötä Ruotsin kanssa, enkä ollenkaan epäile, että he todella pyrkivät toteuttamaan kaiken, mistä on täällä ollut puhetta. Tehtävä on vaikea, esteitä on paljon, toimintamahdollisuudet ovat joskus hyvin rajoittuneita ja myös reaalipolitiikka toimii, joka selittää sen, että niin kun teemme työtä suljetuin ovin valtioiden kanssa, jotka eivät noudata ihmisoikeuksia, on myös olemassa Euroopan menneisyydessä tapauksia, jolloin puheenjohtajavaltiot ovat jossain päin seinään, koska he ovat yrittäneet saada YK ihmisoikeusneuvoston esityslistalle joidenkin maiden käyttäytymisen ja veto veto oikeutta on siellä käytetty. Kyllä tämä tunnetaan. Tiedämme siis, että tehtävä on erittäin arkaluottoinen ja, ja vaikea. Uuden aikaiset konfliktit ovat hyvin monimutkaisia. Joitakin vuosia sitten YK on pyynnöstä viiden henkilön paneeli, jossa oli mukana ensinäis, entisen Ruotsin ministerin Palmen, äh, Palmen äh, leski, äh, toimitti tutkimuksen Ruandan kansanmurhasta. Otsikona oli kansanmurha, joka oltaisiin voitu välttää. Tämä tutkimus tietenkin tehtiin liian myöhään, mutta siitä oli se hyöty, että, että kissa nostettiin pöydälle ja, ja vastuu henkilöt osoitettiin. Haluaisin nyt esittää kysymyksen ja pyytää virallista sitoumusta tähän asiaan Euroopan unionin taholta. Kysymys on seuraava. Joidenkin päivien ajan meitä on, meillä on syötetty tätä Darfurin sod, sota-asiaa naisten raiskaustapauksesta on puhuttu mitään ei varmaan voi enää pommittaa, koska kaikki on jo tuhottu. Ehkä siksi pommitukset ovat loppuneet, koska mitään pommittavaa ei enää ole. Joka tapauksessa vastuudet on haettava. Ehdotankin, että Ruotsin puheenjohtaja EUn nimissä suorittaisi tutkimuksen, jossa nimettäisiin todelliset vastuuhenkilöt ja tutkitaan, mitä olisi voitu välttää, kuka oli syypää siihen, että kartumissa tilanne sai vain mennä eteenpäin. Tunnemme, kuinka ähm, paljon poliittisia epäonnistumisia on tapahtunut. Yksi esimerkki riittää varmasti osoittamaan sen, kuinka äh, johdonmukainen EU on ollut. Uskon, että EU on tehnyt paljon vähentääkseen Darfurin väestön kärsimyksiä. Kysymys koskee sitä, käyttikö EU koko sitä marginaalia, joka siellä oli käytettävissään. Olisimmeko voineet tehdä vielä enemmän? Pyrkimyksenä olisi selvittää, mitä kaikkea voisimme tehdä vastaavanlaisessa tilanteessa, jotta väestöä väestön mm, kärsimyksiä voitaisiin vähentää. Haluaisin siis tällaista arviointia ehdottaa? Voisitteko Euroopan unionin nimissä sitoutua tällaiseen tehtävään? Kiitos herra Görens. Ehkä voin mainita ihan lauseella, että tänään tapasin Ingusian ähm, edustajan, joka kertoi minulle, että Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön tulisi reagoida tänään Ingusian tilanteeseen, niin huomenna voi olla jo liian myöhäistä, jolloin siellä on, on siis erittäin kärjistynyt tilanne, mutta tämä on asia, josta me voimme joskus keskustella myöhemmin. Nyt sitten puheenvuorolistalla seuraavaan herra Prodi, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös Rova Hammarskjöldiä ja Rova Arnolta heidän alustuksistaan. Minä olen uusi tässä alivaliokunnassa olen ehkä vähän naivi, mutta minulla on se vaikutelma, että usein ihmisoikeuksiin puuttuminen on vain oireisiin puuttumista eikä todellisiin syihin puuttumista. Syyt johtuvat aivan muista asioista, jotka sitten ikään kuin ratkaistaan reaalipolitiikalla. Minä uskon, että samalla kun puolustamme ihmisoikeuksia tietyissä tilanteissa, meidän olisi pyrittävä ymmärtämään tilanteisiin johtaneet syyt. Minulla on sellainen vaikutelma, että useissa tilanteissa edessämme on sellainen valtatilanne, johon on jouduttu juuri siksi, että luonnon resursseja on vähän ja siksi, että monilla mailla on aivan pakko mielteenä varmistaa oma pääsy, oma mahdollisuus hyödyntää luonnon resursseja. Tämä johtaa siihen, että tuetaan autoritaarisia hallituksia. Monilla, monissa paikoissa maailmassa näin tämän linkin äh, autoritääristen hallitusten ja luonnonvarojen omistuksen välillä. Haluaisin, että myös tätä analysoitaisiin. Olisi haettava oikeudellisia vastauksia. Meidän olisi pyrittävä ratkaisemaan näitä ongelmia ja toimittava niin, ettei ainoastaan puututtaisi näiden dramaattisten ihmisoikeustilanteiden lievittämiseen, koska on tilanteita, jotka on ratkaistava kansainvälisen oikeuden kautta, eikä ainoastaan kansainvälisen rikostuomioistuimen kautta, vaan jaetun rauhan kautta, erityisesti kun ajatellaan luonnonvaroja. Esimerkiksi Sudan ja Darfur on tästä esimerkki. Uskon, että siihen tämä sopii hyvin. Me emme saisi sortua siihen kyynisyyteen, joita monet maat osoittavat, kun ne eivät halua puuttua tilanteeseen. Ne eivät halua puuttua tiettyjen maiden sisäisen tilanteeseen. Se on ainoastaan tekosyy sille, että edelleen voidaan hyödyntää suoraan näiden maiden luonnonvaroja. Minun mielestäni tämä on asia, johon meidän olisi kiinnitettävä huomio niin, että ei puututtaisi ainoastaan oireisiin, vaan myös, vaan myös perimmäisiin syihin. Kiitoksia. Kiitos herra Prodi. Epäilemättä ihmisoikeudet ja luonnonvarat ovat hyvin tärkeä kysymys pohtia yhdessä. Ja toivottavasti meillä tulee siihen tilaisuus. Sitten puheenvuorolista alkaa olla eh, lopuillaan. Tässä on vielä kaksi pyydettyä puheenvuoroa ja, ja jos teille sopii tai luvallanne, niin ilmoitan, että nyt puheenvuorolista on suljettu sen jälkeen, koska meillä on sitten kaksi muuta tärkeää asiaa tänään, eli keskustelu kansalaisjärjestöjen kanssa ja sitten meille esitellään uusi mielenkiintoinen tutkimus, jonka olemme teettäneet Venetsia-instituutilla. Mutta nyt herra Deva, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Ehkä aluksi saan onnitella rouva Hammerschöldiä hänen puheenvuorostaan, joka koski ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia hyvin tärkeänä osana Ruotsin puheenjohtajakautta. Hänen esityksensä oli todella erittäin hyvä ja hän on parhaansa mukaan vastannut kysymyksiin, joita olemme hänelle asettaneet. Minä haluan siis onnitella häntä vielä myös hänen moitteettomasta englannin taidosta mutta meidän on valiokuntana puheenjohtaja tunnustettava, että tämä on kaikki, mitä meillä on. Meillä ei ole mitään sukellusveneitä, ydinpommeja, taisteluveneitä. Meillä ei ole mahdollisuutta lähettää tätä kaikkea toteuttamaan, mitä me haluamme. Meillä on vain vaikutusvaltamme. Meillä on se auktoriteetti, jolla me puhumme ja tieto siitä, että me puhumme asioista, jotka ovat merkittäviä myös muille ihmisille ja kansoille ympäri maailman. Joten e, mitä ikinä pitäisikään sitten pohtia tai miettiä. Ja sanon tämän nyt näin uutena valiokuntana, joka työnsä käynnistä meidän pyrkii. Meidän pitää pyrkiä olemaan järkeviä tässä kansainvälisessä yhteisössä. YK on ihmisoikeuskomitea on tehnyt itsestään oikeastaan naurettavan pilkan kohteen. Me tiedämme sen. YK on koko historia näissä ihmisoikeuskysymyksissä oli ihan kelvollinen siihen asti, että tehtiin muutoksia. Meidän valiokunnassamme on joitakin todella hienoja ihmisiä, joilla on loistavat tiedot. Tässä esimerkiksi meidän pitäisi esittää asiamme kansainväliselle yhteisölle niin, että meitä kunnioitetaan. Eli mitä ikinä sanommekaan, sen taustalla on oltava riittävästi tutkimusta, ymmärrystä ja ennen kaikkea kansainvälisen lainsäädännön ymmärtämistä niiden sopimusten, joita me jäsenvaltioina olemme allekirjoittaneet. Sanon tämän koska te olette saanut minulta tätä asiaa koskevan kirjeen. En lähde sitä nyt käsittelemään, mutta sanon tämän myös Ruotsin puheenjohtajamaan suuntaan ajatellen sitä painoarvoa, jonka Ruotsi ihmisoikeuskysymyksille asettaa. Joten Otetaan vain pari-kolme esimerkkiä, ja en nyt lähde ajamaan tässä mitään roolia erityisesti, mutta ajatellaanpa vaikka, että tuolla Malmössä, Ruotsissa opiskelijat sanoisivat, että, tai Uppsalassa ylempänä pohjoisessa sanoisivat, että heidän oikeuksiaan ei olekaan Tukholman taholta kunnioitettu ja siellä ryhdyttäisiin ampumaan ö, ihmisiä. Me kuitenkin tunnustamme Ruotsin YK jäsenvaltiona, me tunnustamme sen valtiona, jolla on suvereenit oikeudet. Puutummeko siis näiden opiskelijoiden oikeuksiin Uppsalassa? Emme tietenkään. Mutta joskus meidän valiokuntamme eh, taipuu vähän tekemään näin, on tehnyt niin aiemmin. Se ei ole oikein kyennyt tekemään eroa ihmisoikeuksien suhteen kansainvälisen lainsäädännön, kansainvälisen puitteen sisällä silloin, kun jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet sopimukset, jotka tunnustavat yksittäisten valtioiden suvereenit oikeudet ja ajatellen myös eri ryhmittymien etuja noiden maiden sisällä. Otetaan Sri Lanka esimerkiksi. Se on ollut 2300 vuotta yhtenäinen valtio. 300 ennen ajanlaskumme alkua näihin päiviin asti sitä ei ole koskaan valloitettu muutoin kuin yhtenäisenä valtiona, siirtomaavaltana. Esimerkiksi se ei ollut osa Intiaa, se ei ole ollut portugalilaisten, hollantilaisten vallassa jaettu. Se on edelleen toimiva demokratia. Se on 20 vuotta ennen kuin jotkut näistä 27 valtion EUn 5, 15 jäsenvaltiota 27 valtion EUsta saivat oman itsenäisyytensä. Se oli jo itsenäinen. Siellä on juuri pidetty vaalit pohjoisessa ja idässä. Ja se, mitä minä yritän nyt tässä saada sanottua, on, että jotkut ihmiset kritisoivat ehkä Sri Lankan ihmisoikeustilannetta käymättä siellä koskaan, tietämättä mitään koko maan historiasta. Me emme valiokuntana voi toimia näin. Meidän on otettava huomioon se, että meidän on saatava myös kansainvälisen yhteisön kunnioitus. Ja sanon sen jälleen tässä kontekstissa. Sri Lankan tilanne on sellainen, että siellä on kolme miljoonaa tamilia tuolla saarella. He ovat eläneet siellä kansana tuhansia vuosia. Kaksi miljoonaa heistä on etelässä sikhien kanssa ja miljoona pohjoisessa. Mutta jos menisi etelään, josta olen juuri palannut, ja ottaisi selvää siitä, mikä tämä yhteisötilanne Sri Lankassa on, niin tamilit ovat siellä rauhanomaisia. Siellä on tapettu enemmän tamileja kuin sikhejä, mutta nämä seikat eivät nouse esille niissä keskusteluissa, joita me käymme. Ja kun minä palaan Sri Lankaan, ihmiset kysyvät minulta jatkuvasti, mistä nämä teidän Euroopan parlamentin jäsenenne oikein lähtevät. Minä joudun puolustamaan teitä, puheenjohtaja, ja tätä valiokuntaa kollegoilleni Sri Lankassa joidenkin niiden seikkojen vuoksi, joita parlamentista sanotaan ja tehdään. Meidän ei enää tule tehdä näin. On toimittava kunnolla, jotta meitä ei pidetä jonkinlaisena mm, No, tiedätte, noin vain lonkalta ampuvana valiokuntana, joka sanoa pläjäyttää seikkoja, jotka pitkällä aikavälillä ovatkin ehkä haitaksi omalle parlamentillemme, koska kuten sanoin aluksi, ei meillä muuta ole. Kiitos. Kiitos herra Deva, että te muistutitte sitä, että, että tämä valiokunnan voimavara on, on vaikutusvalta ja, ja tieto, ja sitä me todella yritämme hankkia, mutta palataan tähän Sri Lankan tilanteeseen syyskuun viimeisessä kokouksessa. Sitten hyvin lyhyesti Rouva Lohbiiler, koska olemme nyt jo toisella kierroksella ja haluan sitten antaa vielä, vielä korkean eh, edustajan henkilökohtaiselle ihmisoikeusedustajalle puheenvuoron, Niin Rouva Lohbiiler, 30 sekuntia, jos teille sopii. Kiitoksia, Rova Arnolle ensinnäkin kiitoksia tästä esittelystä. Hän esitteli Tukholman turvapaikka- ja maahanmuuttokokouksen e, asialistaa. Me vihreinä piilenen osallistumme tähän työhön ja myöskin kansainvälinen rikostuomioistuin, sitä koskevat kysymykset. Miten te arvioitte sitä ehdotusta, että seuraava komissio pitäisi sisällään henkilön, joka vastasi ihmisoikeuksista ja jopa kulkisi jopa ihmisoikeuskomissaarin nimellä. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Kiitos tästä hyvästä ja täsmällistä kysymyksestä. Muuten minulla on sellainen ennakkokäsitys, että tulemme tästä asiasta kuulemaan lisää, kun Venetsia-instituutti esittelee tänään vielä kokouksen viimeisenä asiakohtana tutkimuksensa. Mutta äh, niin, jos annamme sitten puheenvuoron Rouva Kionkalle ja voitte nyt käyttää sellaisen puheenvuoron, kun mitä, minkälainen teidän päässänne on tämän koko keskustelun kuluessa hahmottunut. Te olette tämän keskustelun viimeinen puhuja, ellei Rova Hammarskjöld halua vielä lyhyttä puheenvuoroa, mutta annetaan Rova Kionkalle. Olkaa hyvä. Kiitos rouva esinainen. Thank you very much, Madam Chair. Um... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Yritän puhua niin lyhyesti kuin vain osaan yhtä lyhyesti ehkä kuin äskeinen puhuja. Haluaisin kuitenkin toivottaa teille onnea ja menestystä ensin teidän työssäni valiokunnan puheenjohtajana ja koko valiokunnan onnea ja menestystä koko vaalikauden ajaksi. Kolme lyhyttä huomiota. Täällä esitettiin jotenkin kysymyksiä aiemmin. Sen valossa, mitä puheenjohtajamaa ja komissio olivat todenneet ensinnäkin, mitä tulee eri yleissopimusten ratifiointiin. Tästä voin todeta, että olen täysin samaa mieltä siitä, että Kohomin ja muiden ihmisoikeusalatoimijoiden pitäisi kannustaa jäsenvaltioita toimia niin aktiivisesti kuin vain mahdollista silloin, kun ratifioidaan näitä sopimuksia, koska tämä on myöskin uskottavuuskysymys ja vuoropuhelun edellytys kolmansien maiden kanssa, kun halutaan keskustella. Kolmannet maat jatkuvasti esittelevät kysymyksiä, esitet kysymyksiä ja vertaavat omaa suoritustaan jäsenvaltioiden suorituksiin. Sitten Guantanaman sulkemisesta. Tähän puheenjohtajan edustaja viittasikin. Haluaisin vain esittää kaksi lisähuomiota tässä yhteydessä. Toinen niistä se, että tämä kysymys on otettu puheeksi, synkon tarkastelu oikeudesta kehystä näiden käytäntöiden suhteen, jotka liittyvät Guantanamoon. Tästä on keskusteltu EU:ssa ja EUn ja Yhdysvaltojen välillä jo vuodesta 2004 lähtien. Tästä on puhuttu suljettujen ovienkin takana. Ja myöhemmin, pari vuotta myöhemmin, vuonna 2006, tästä puhuttiin oikeudellisten neuvonantajien tasolla Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajien kanssa. Joten jo edellisen hallinnon aikana keskustelu alkoi ei vasta Obaman astuttua presidentin virkaan. Nyt toivottavasti saadaan tämä laiva suunnattua hieman uusille vesille. Kuantanamosta toteaisin, että Yhdysvaltain uusi hallinto laati suunnitelman sulkea Guantanamon pidätyskeskus. EU voi ainoastaan onnitella Yhdysvaltain hallintoa tästä, koska tätä me olemme peräänkuuluttaneet jo pidemmän aikaa. Tässä yhteydessä kyse on uskottavuudesta, uskottavuuden ylläpitämisestä ja myöskin avun saamisesta tässä työssä. Haluamme luoda sellaisen ilmapiirin, johon puheenjohtajamaa viittasi tämän vuoden heinäkuussa. Se apu, mitä EU voi kokonaisuudessaan antaa ja on päättänyt antaa Yhdysvaltain hallinnolle, perustuu kahdelle olettamukselle. Ensinnäkin oletamme, että Yhdysvallat itse ottaa osa näistä vangeista kontolleen koeajaksi ainakin emme usko näihin sotilastuomioistuimiin, vaan vaadimme, että ihmiset tuomitaan pikemminkin tavallisessa tuomioistuimissa. Toiseksi oletamme, että Yhdysvaltain politiikkaa tullaan uudelleen suuntaamaan, muokkaamaan näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Herra Prodi viittasi ihmisoikeusongelmiin ja muihin taustalla oleviin kysymyksiin ja parlamentaarinen, parlamentaarinen uuden tarkastelu tai tämä pikemminkin määräaikainen uuden tarkastelu, johon YKssa ryhdytään, pyrkii juuri tähän EU on antanut meille työryhmällemme hyvinkin paljon ajattelemisen aihetta ja nyt tätä keskustelua ja pohdintaa käydään ilman merkittäviä muutoksia näissä perussyissä, perussyiden kitkemiseksi. Tämä Guantanamon sulkeminen on pelkästään merkityksetön voitto tässä taistelussa. Kolmas huomioni liittyy siihen, miten voisimme parantaa vuoropuhelua. Tämä Kysymys on esitetty usean otteeseen ihmisoikeustyöryhmässä ja on keskusteltu siitä, mitä voitaisiin tehdä. Kiinaa koskevat arvioinnit, joihin puheenjohtajamaa viittasi, ja Kiinan vuoropuhelun arviointi on yksi pyrkimys juuri tähän suuntaan. Minun huomioni tässä yhteydessä on se, että nyt kun keskitytään Kiinan vuoropuheluun, niin toteaisin, että sen jälkeen kun vuoropuhelu aloitettiin 14 vuotta sitten, tämän jälkeen on aloitettu monia muitakin vuoropuheluita, joihin Maakin viittasi aiemmin. Kun itse aloitin työssäni kaksi ja puoli vuotta sitten, kaksi vuoropuhelua oli meneillään ja yksi oli jäädytettynä. Nyt meillä on yli 10, 12, 14, en edes muista kuinka monta vuoropuhelua meneillään. Ja pointtini on se, että Kiinaa koskeva arviointi keskittyy vain Kiinaan, mutta tarkoituksena on ottaa opiksi Kiinan kokemuksesta myöskin muiden vuoropuheluiden yhteydessä. Me pyrimme jatkuvasti parantamaan tilannetta, parantamaan toimiamme tulevien aloitettavien vuoropuhelun yhteydessä, joten Kiina on tällainen esimerkki tapaus ikään kuin. Ja tämän Kiinan kokemuksen valossa voidaan sitten pyrkiä parantamaan uusia tulevia vuoropuheluita. Tässä oikeastaan kaikki, mitä haluaisin sanoa. Kiitos. Paljon, Rouva kionka Nyt sitten on kohtuullista, että kun rova Hammarskjöld on saanut niin paljon kommentteja ja, ja kaikki ovat kehuneet Ruotsin otetta ihmisoikeusasioihin ja tietysti myös muut toimijat, myös komissio vaikuttaa tähän, niin saatte viimeisen sanan ja ehkä hiukan lyhyemmin kuin aikaisemmin, mutta olkaa hyvä. Thank you, Madam Kiitokset puheenjohtaja. Pyrin lyhyesti ottamaan esille joitakin näistä tärkeimmistä seikoista, joita nousi esille viimeisellä kysymyskierroksella ja toivottavasti nyt kykenen ottamaan oikeudenmukaisesti esille nämä seikat, joita meille esitettiin. Monetkin jäsenet ottivat esille tuon johdonmukaisuuden, johdonmukaisuuden kansallisen täytäntöönpanon ja kansainvälisen lainsäädännön välillä, johdonmukaisuuden eri foorumilla tekemiemme toimien välillä, Sanoisin tästä ensinnäkin kaksi seikkaa. Jälleen kerran on todettava, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat myös Euroopan neuvoston jäseniä ja myös toisen sopimusmekanismin alaisia, jossa käsitellään ihmisoikeuksien kunnioittamista. Yksi hyödyllinen aspekti meidän vuoropuhelussamme on se, että on yhä enemmän vuoropuhelua kokemuksistamme ihmisoikeuksien kunnioittamisen alalla. Me käsittelemme tässä myös sitä, miten me kunnioitamme ihmisoikeuksia. Se on siis osa vuoropuheluamme. Uskon, että me voimme olla myös hyvin avoimia sen suhteen, mitä me teemme, että voimme pyrkiä itse parantamaan ihmisoikeuksien kunnioittamistamme. Voin antaa tästä konkreettisen esimerkin. Esimerkiksi EUn panos Durbanin arviointikonferenssin alla pohdittiin, mitä jäsenvaltioissa on näisten seikkojen tiimoilta tehty. Useampikin jäsenistä viittasi seikkoihin, jotka koskevat mainstreamingia, valtavirtaistamista ja haasteita, joita meillä on, jotta ihmisoikeudet voidaan valtavirtaistaa eri politiikan aloilla. Me ymmärrämme kyllä, että tämä on haaste tunnustamisen sellaiseksi, mutta me pyrimme työstämään sitä aktiivisesti politiikan tasolla ja käytännön tasolla. Ehkä tähän liittyy myös hankalia valintoja meidän käytössämmehän on ehdottomasti erilaisia välineitä, mutta on myös monia konkreettisia keinoja, joilla voimme toimia. Ehkä tämä liittyy siihen, mitä todettiin työstämme Kohomissa. Sanottiin, että pelkästään Kohomin ei tulisi työstää ihmisoikeuksia, kuten eh, herra Howard totesi. Minä eh, pyrin myös työskentelemään tiiviissä yhteistyössä kollegojeni kanssa, jotta he ottavat ihmisoikeuskysymykset esille eh, keskusteluissaan maakohtaisia tilanteita tarkastellessaan. Ja pitänee myös mainita, että meidän tehtävänämme on kehittää meidän vuorovaikutustamme Brysselin kansalainjärjestö yhteisön kanssa ja niin, että kollegamme PSCssä, politiikan ja turvallisuuden komiteassa myös tietävät toimistamme. Herra Prodi mainitsi oleellisen seikan, että pitää puuttua asian taustalla oleviin perimmäisiin syihin. Tämä on juuri se haaste, joka meillä on ihmisoikeustilanteen parantamisessa monellakin eri tapaa. Osa tästä tarkoittaa tietenkin sitä, että havaitaan pitkän aikavälin ja akuutit ongelmat, otetaan huomioon oikeusperusteinen lähtökohta kehitysyhteistyössä. Osaksi mielestäni on kyse myös kapasiteettien rakentamisesta ponnistelusta tällä saralla. Ja sitten erityinen kysymys, joka minulle esitettiin Darfurin tilanteesta. Voisin ehkä todeta EUn politiikasta, että ensinnäkin Darfurin ihmisoikeustilanne on sellainen, johon EU on ottanut selvän voimakkaan kannan. Ja meillä on on moniakin käytössä olevia mekanismeja, joiden avulla voidaan seurata kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön ja ihmisoikeuksien rikkomuksia. Yksi niistä on luonnollisesti kansainvälinen rikostuomioistuin, mutta on myös ihmisoikeusmekanismeja, joiden valtuuttamana voidaan tarkastella Sudanin ihmisoikeustilannetta. Ne ovat siltä osin relevantteja. Ja EU on myös äänekkäästi ajanut ihmisoikeusneuvostossa tätä asiaa. Me joka tapauksessa otamme nämä ihmisoikeus ja humanitaarisen lainsäädännön kunnioituskysymykset jatkossakin esille ja myös tilintekovelvollisuuden näiden normien rikkomusten seuraamuksena. Minulle esitettiin myös kysymys, joka koski yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja tämäkin on ala, jossa, jolla EU työskentelee globaalilla tasolla ensinnäkin hyvin aktiivisesti, jotta kannustetaan Rooman peruskirjan ratifioimiseen. Tällä hetkellä meillä on jo monet valtiot siinä mukana, mutta me tarkastelemme myös yhteistyötä itse tuomioistuimissa. EU tukee voimakkaasti kansainvälistä rikostuomioistuinta riippumattomana tuomioistuimena. Ja ehkä lopuksi vielä puheenjohtaja voisin päättää puheenvuoroni oikeastaan palaamalla siihen, mistä aloitin, eli eh, Lissabonin sopimuksen suhteen viittaan lausuntoon, jonka pääministerini esitti parlamentissa heinäkuussa koskien EUn tulevaisuuden näkymiä puheenjohtajakaudellammehan tarkastellaan lukuisiakin institutionaalisia seikkoja. Ja lopuksi puheenjohtaja Ruotsiksi haluan kiittää lämpimästi tästä mahdollisuudesta saada tulla tänne valiokuntaan esittelemään Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelman ihmisoikeuskysymysten alalla. Ja kiitos siitä, että olen voinut jälleen kerran toistaa sen, että odotamme suurella mielenkiinnolla yhteistyötä valiokunnan kanssa ja teidän kanssanne puheenjohtaja kaikissa näissä kysymyksissä, joita tänään on otettu esille ja muissa haasteissa, joiden tiimoilta varmasti joudumme kokoontumaan tämän syksyn aikana ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. Kiitoksia. Äh, tack, fru Hammarskjöld. Kiitokset Ruova Hammarskjöld. Olen erittäin iloinen siitä, että te olette omistanut niin paljon aikaa meille ja että komissio ja korkean edustajan avustaja ihmisoikeuskysymysten avustaja ovat täällä paikalla. Voin luvata, että me jatkossa osoitamme omaa solidaarisuuttamme ja lojaaliuttamme tässä yhteistyössä. Me pyrimme olemaan täällä läsnä lukuisina, kun te tänne jälleen tulette. Vaihdamme aihetta ja se on hyvin tärkeää. Meillä on säännöllisiä keskusteluja eh, täällä EU-ssa vaikuttavien kansalaisjärjestöjen verkoston kanssa. Kansalaisjärjestöverkostoon kuuluu 38 järjestöä ja täällä meillä on tänään heidän edustajinaan eh, Rooman klubin EU-toimiston eh, e johtaja Nicolas Rougi, Eh, ja sitten ehm, Gregoire Thierry, joka edustaa Federation Internationale de Droits de l'Homme-järjestöä, FIDH, -ta, ja hän koordinoi eh, eh, tämän verkoston suhteita Euroopan parlamenttiin. Ja teemmekö nyt sitten niin, että annamme puheenvuoron arvoisan kansalaisjärjestöverkoston edustajille. Nicolas Rougi voi aloittaa ja voitte käyttää. No niin, siis meillä on täällä tilaa teille ihan eturivissä, että tulkaa vain tänne. You are welcome to, to take uh, some of the front seats, which are free. you, Madam Chair. Yes, Mr. Uri. Well, thank you for this opportunity, which is... Uh... Kiitoksia tästä tilaisuudesta olla täällä tänään. Tämän jatkoiselle prosessille, joka aloitettiin joitakin vuosia jo sitten, kuten te totesitte, kyse on tämän alivaliokunnan ja kansaisyhteisön, kansaisjärjestöjen välisestä vuoropuhelusta. Hienoa, että Rova Hammarskjöld ja Rova Kionkka olivat niin ikään täällä puhumassa siitä merkityksestä, jota, joka kansaisjärjestö ja kansaisyhteiskunta vuoropuolella on. En puhu pitkään, vaan annan pikemminkin kollegani puhua. Hän puhuu konkreettisista seikoista, joihin tämä alivaliokunta voisi kiinnittää huomiota, mutta sitä ennen voisin kertoa teille hieman siitä, ketä me olemme ja mitä me teemme. Meitä on tänä päivänä yhteensä yli 40 kansasjärjestöä, jotka tekevät työtä konfliktin ehkäisyn, ihmisoikeuksien ja näiden kysymysten puolesta. Me myöskin pyrimme peräänkuuluttamaan sitä, että yhdysmaalaista ihmisoikeuksien julistusta kunnioitettaisiin sekä jäsenvaltioissa että EUn suhteessa kolmansiin maihin. HRDN haluaa, että demokratia ja ihmisoikeuksia vaalitaan ja varmistettaisiin, että se mitä EU tekee eristäisi demokratiaa toden teolla. Miksi meidän verkostomme on niin tärkeää teidän työnne kannalta sitten? Ihmisoikeusvelvoitteet on kirjattu EUn strategiseen perustaan ja EU on luonut lukuisia instrumentteja, pisteen täytäntöön ihmisoikeuksia sekä kotona että muualla, kuten kollegat aiemmin totesivat. Näiden pohjalta te Euroopan parlamentin jäseninä toivottavasti vietti Euroopan unioni paljon pidemmälle kuin tähän saakka niin, että tehokkaasti pistettäisiin täytäntöön ihmisoikeuslupauksia. Se vaikutus, sitä EUn ihmisoikeusvälinä voi olla, ei tällä hetkellä ole mitattavissa. Joskus vaikuttaa siltä, että instituutiot katsovat, että riittää, että instrumentteja on, eikä niinkään katsota, että instrumenttien avulla pitäisi saada aikaan muutoksia ihmisoikeuksia, kun halutaan vaalia ulkoisissa suhteissa. Joskus toimet ovat epäjohdonmukaisia ihmisoikeuksien suojaamisen muiden pyrkimysten kanssa tai EUn muiden toimien kanssa. Nyt EUn parlamentti pitäisi ryhtyä kolmeen, kolmeen toimeen. Ensinnäkin pitäisi varmistaa johdonmukaisuus kaikilla politiikan osa-alueilla, niin, että ihmisoikeuksia vaadittaisiin. Lisäksi parempi tili- ja vastuuvelvollisuus pitäisi antaa kaikille EUn toimielimille, niitä pitäisi sitoumuksista kiinni. Ja kolmanneksi pitäisi harjoittaa tehokkaampaa diplomatiaa. EUn pitäisi käyttää kaikki globaali, globaalin toimijan potentiaali hyväkseen ihmisoikeuksien suojelemiseksi. Milloin sitten tehdään työtä asian puolesta. Ihmisoikeuksien suojaminen pitäisi ottaa tärkeäksi poliittisten tekijöiden taustavoimaksi kaikilla politiikan osa-alueilla. Sama pitäisi varmistaa, että merkittävällä tavalla Euroopan parlamentinkin toiminnassa otettaisiin ihmisoikeudet aina huomioon. Joitakin erityisiä aloitteita kuitenkin on tuloillaan tulevina vuosina, joilla tulemalla vaikutusta Euroopan unionin toimijan rooliin kansainvälisen näyttämöllä. Ensinnäkin kansainväliset rahoitusinstrumentit, niitä on mainittu aiemminkin. Lisäksi kehitetään konsensusta demokratian, EUn demokratian suhteen, EUn ulkosuhteissa. Lisäksi istuneista kehitystä esimerkiksi komission rakenteelliset muutokset ja uuden sopimuksen voimanastuminen, sekin tuo mukanaan muutoksia. Miten voimme sitten toimia käsi kädessä? Olisimme erittäin iloisia, mikäli voisimme olla tärkeänä keskustelukumppanina silloin, kun on kyse ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksistä. Voimme auttaa teitä erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä esimerkiksi silloin, kun on kyse kansaisyhteisön kanssa, tai kansaisyhteisön kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja ihmisoikeuksien ihmisoikeuksiin liittyvän työn kehittäminen eri unionin toimielimissä ja valiokunnissa. Tässäkin voimme auttaa teitä. Nyt haluaisin antaa kollegalleni Gregorille puheenvuoron. Hän antaa teille ehkä jotakin ajattelemisen aiheita sen suhteen, miten voisimme parantaa yhteistyötämme. Niklas, uh, as you know... Suuret kiitokset, Nicholas yksittäiset jäsenet ovat tehneet tiivistä yhteistyötä DROIN ja muiden Euroopan parlamentin valiokuntien kanssa. Sen taustalla on tuo myönteinen kokemus kanssakäymisestä, mutta kyse on myös tulevista tapahtumista, joita me haluamme ottaa esille ja niihin liittyviä suosituksiamme ja odotuksiamme. Kyseessä on tuo ihmisoikeusasioiden manifesti, jonka annoimme kesäkuisten vaalien alla, joten kaikki jäsenet varmasti ovat tuon asiakirjan lukeneet ja nähneet. Me olemme viime vuosina voineet havaita, että on olemassa myönteistä kehitystä EUn ihmisoikeuspolitiikassa lähinnä sitä kautta, että on luotu ja pantu täytäntöön erityisiä ihmisoikeusvälineitä – Näihin välineisiin kuuluvat ihmisoikeusvuoropuhelu ja kuuleminen, EU-suuntaviivat, jotka koskevat ihmisoikeuksia, mutta myös ihmisoikeusluvut ja kappaleet erilaisissa toimintasuunnitelmissa, ihmisoikeusalivaliokunnan perustaminen ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan voimme panna merkille, että tämän ihmisoikeuspolitiikan vaikutus ja näiden välineiden vaikutus – ovat rajalliset, koska niille ei ole riittämin poliittista tukea tai koska johdonmukaisuus on puutteellista tai valtavirtaistaminen EU-politiikkaan on puutteellista. Joten tärkeintä tällä hetkellä on taata se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ensisijaisina kaikilla tasoilla ja kaikilla eu politiikan toiminnan aloilla, sisäisesti ja ulkoisesti. Suurena riskinä on, että esille nouseekin tilanne, jossa ihmisoikeudet eristyvät sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Vertikaalisesti ihmisoikeudet eristyvät, kun ihmisoikeusvälineet eivät saa tuekseen vahvaa yhteistä kantaa EU-jäsenvaltioilta ja kaikilta toimielimiltä. Ja horisontaalisesti puolestaan ihmisoikeudet jäävät eristyksiin, jos ne eivät ole valtavirtaistettuina, yhdennettyinä ja kunnioitettuina sisäisesti ja ulkoisesti kaikilla ulkopolitiikan ja muun politiikan saroilla. Kyseessä on koulutuspolitiikka, kehitysyhteistyö, maahanmuutto, siirtolaisuus, näin esimerkiksi. Me haluaisimme tehdä kaksi konkreettista suositusta, jotka meidän mielestämme voisivat auttaa näiden kahden vaaran, kahden tärkeän tekijän suhteen, siis poliittisen tuen ja valtavirtaistamisen. Ensinnäkin tuosta poliittisesta tuesta. Meidän ensimmäinen suosituksemme on, että että edelleenkin syvennetään ja lisätään ponnistuksia, jotta voitaisiin luoda todellista poliittista, aktiivista, interaktiivista vuoropuhelua jäsenvaltioiden, kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeusaktivistien, ihmisoikeuskansalaisjärjestöjen välillä ja kolmansien maiden diplomaatit olisivat tässä myös mukana. näin saataisiin ihmisoikeusaktivistit ja kansainväliset asiantuntijat myös mukaan. Ihmisoikeusaktivistit, koska näin saataisiin ylläpidettyä suoraa yhteyttä siihen tilanteeseen, joka on usein kova ihmisoikeuksien kannalta paikan päällä. Se auttaisi myös tehtäessä päätöksiä ihmisoikeuskysymyksissä. Ja riippumattomia asiantuntijoita esimerkiksi jotta voimme kuulla riippumattomia arviointeja. Joten mitä siis voitaisiin konkreettisesti tehdä? Voitaisiin saada aikaan tehokas vuoropuhelu. Miten tätä interaktiivista vuoropuhelua voitaisiin käydä? Mainitsin nuo sidosryhmät, jotka pitäisi saada mukaan, eh, valiokuntien jäsenet, ihmisoikeusaktivistit, puheenjohtajamaa, Euroopan komission edustajat ja niin edelleen. Missä tätä sitten tulisi käydä? Sen tulisi toteutua ennen tärkeitä EU-komiteakokouksia, EU-naapuruuspolitiikan kokousten alla ja ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksiin liittyen ennen kuin EU-päätökset vaikuttavat jollakin lailla kolmansiin maihin. Ennen tai kauppasopimuksista sopimuksista neuvoteltaessa tai ennen niiden solmimista tämä voisi toteutua myös oleellisissa vaiheissa, kun tehdään arviointeja ihmisoikeusvälineistä, suuntaviivoista, rahoitusvälineistä, seuraamuksista ja niin edelleen. Sen tulisi toteutua myös ennen YK yleiskokousta ja ihmisoikeusneuvoston kokousta, ja sen tulisi toteutua koska tahansa, kun yksittäinen kriisi sitä vaatii. Tällainen poliittisesti interaktiivinen vuoropuhelu voisi pyrkiä lisäämään kaikkien sidosryhmien poliittista mobiiliutta ihmisoikeuskysymyksissä. Ja me uskomme vahvasti, että sidosryhmien moninaisuus tässä poliittisesti interaktiivisessa vuoropuhelussa automaattisesti parantaisi päätösten ja keskustelun laatua ja myös jäsenvaltioiden ja instituutioiden tilintekovelvollisuutta siinä, kun otetaan huomioon ihmisoikeusaktivistit EU-päätöksenteossa. Voitaisiin lisätä tietoisuutta ja voitaisiin toimia ihmisoikeusalivaliokunnan ja eri asiantuntijoiden välillä. Toinen suositusosiomme koskee konkreettista pyrkimystä valtavirtaistaa ihmisoikeudet kaikissa EUn politiikan toimissa. Ensimmäinen konkreettinen ehdotus on se, että pyritään saamaan alivaliokunnan DROIN jäsenet yhteyteen muiden valiokuntien jäsenten kanssa, mutta myös jonkinlainen ympäristövaltuuskunta suhteessa kolmansiin maihin. Eli pyritään saamaan jonkinlainen keskus, joka toimii muiden valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa. Toisekseen pyritään lisäämään yhteisiä kokouksia ja näkemysten vaihtoa muiden Eh, valiokuntien kanssa. Voisi olla DROI-DV-kokouksia, DROI ja niin edelleen eri valiokuntien kanssa voitaisiin saada näiden yhteisten kokouksien esityslistalle ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen yhtenä asiana, eh, esimerkiksi kuolemanrangaistuksen poistaminen ja niin edelleen. Ja minä korostaisin ennen kaikkea Droin ja Liben yhteisten kokousten mahdollisuutta voitaisiin ottaa esille ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU:ssa ja ihmisoikeuksien ajaminen ulkopolitiikassa, koska me koemme, että tarvitaan todellista ihmisoikeuksien kunnioittamista ja eh, niiden osalta myös tilintekokykyä Euroopan unionissa itsessään ennen kuin voidaan vaatia sitä kolmansien maiden kanssa. Ei tänä päivänä voi käydä tästä asiasta kunnollista vuoropuhelua Venäjän kanssa, jos ei voi olla sataprosenttisen varma siitä, mikä on tilanne Euroopan unionin sisällä. Ja sitten eräs konkreettinen ehdotus valtavirtaistamisen lisäämiseksi voitaisiin keskittyä erityisraportteihin, jotka koskevat ihmisoikeustilannetta terrorismin vastaisessa taistelussa ja niin edelleen. Saataisiin aihekohtaisia raportteja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sisäisessä tai ulkoisessa politiikassa. Ja viimeinen konkreettinen ehdotus koskee jonkinlaista pysty suoraa valtavirtaistamista Euroopan parlamentissa. Yritetään saada mukaan Euroopan parlamentin puhemies, AFET-valiokunnan puheenjohtaja ja niin edelleen. Ja yritetään syöttää tätä Euroopan parlamentin ihmisoikeusasialistaa säännöllisesti tekemällä konkreettisia ehdotuksia, julkilausumia, julistuksia ja niin edelleen. Suuret kiitokset tästä mahdollisuudesta ja jouduin nyt puhumaan hyvin lyhyesti ja hyvin yleisesti, koska esittelen tässä nämä 38 eri kansalaisjärjestön suositukset, mutta jos sallitte, meillä voisi olla tässä myös kolme konkreettista puheenvuoroa kolmelta eri jäseneltä maakohtaisesti tai maakohtaisista tilanteista. Ensinnä Lina Alkuura, Euromediterrania ihmisoikeusverkostosta hän puhuu sukupuolten tasa-arvosta Euromed-alueella. Thank you. Uh, so, uh, the euro Human Rights Network Eurovälimeri ihmisoikeusverkosto tai järjestö kuuluu HRDNään. Meillä on lukuisia sopimu- assosiointisopimuksia kansallisjärjestön verkon kanssa eri järjestöt siinä mukana. Ja kuten tiedätte, 1990 aloitettiin Eurovälimerikumppanuus. Yksi kumppanuuden osa-alue oli poliittinen ja turvallisuuspoliittinen vuoropuhelu yhteisen rauhan ja vakauden alueen aikaansaamiseksi siten, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Vuonna 2005, 10. vuosipäivä, juhlittiin 10. vuosipäivää Barcelonassa. Tuolloin kumppanit sopivat toimista, joilla parantaisiin sukupuolten tasa-arvoa ja estettäisiin kaiken tyyppinen syrjintä ja varmistettaisiin, että naisten oikeuksia kunnioitetaan. Viisi vuotta myöhemmin työtä mukautettiin ja järjestettiin vuonna 2006 naisten oikeuksien konferenssi. Vuonna 2006 Istanbulissa järjestettiin ministeritason konferenssi, jossa pyrittiin parantamaan naisten roolia yhteiskunnassa. Ja tuo oli pylväs naisten oikeuksien historiassa eurovälimerikumppanuuden ollessa kyseessä. 11 vuotta Barcelonan julistuksen jälkeen alkuperäiset mekanismit, joilla haluttiin suojata naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, ensimmäistä kertaa sai 55 jäsenvaltion hyväksynnän. Konferenssi järjestettiin ministeritason johtopäätösten jälkeen joissa pohdittiin naisten aseman vahvistamista yhteiskunnassa. Istanbulin toimintasuunnitelma sitten hyväksyttiin tuon jälkeen. Vuonna 2006-2010 pistetään täytäntöön ja vuosittain raportoidaan siitä, missä mennään. Nyt on määrä järjestää marraskuussa, marraskuun 11.12. päivän Marokossa ministeritason kokous, jossa tarkastellaan, kuinka noita Istanbulin suunnitelman eri osatekijöitä on pistetty täytäntöön. Vuoteen 2006 mennessä valitettavasti vain sukupuolten tasa-arvotyö ja naisten oikeuksien edistäminen oli edistynyt hyvin hitaasti ja hyvin paljon oli ollut, ollut hankaluuksia. Joillakin alueilla silloin kun kumppanisopimukset tehtiin, naiset loistivat poista, poissaolollaan Kuitenkin parisen osia puhuttiin naisten mahdollisuudesta vaikuttaa talouskasvuun esimerkiksi, eikä naisten oikeuksia erityisesti mainittu edes assosyyntisopimuksissa. Sen sijaan katsottiin, että tämä on sisäpoliittinen ongelma, tämä naisten oikeuksien ongelma. Ja katsottiin usein, että naisten oikeudet olivat oikeuksia liittyvät kulttuurikysymyksiin ja uskonnollisiin kysymyksiin. Semmoisia tehtiin kunkin maan omalle kontolle. Naisten oikeudet ja sukupuolten valtavirtaistaminen valitettavasti jätettiin usein poliittisessa vuoropuhelussa lapsipuolen asemaan silloin, kun Eurovälimerikumppanuussopimuksia tehtiin tai päätettiin enpi budjetista naapurispolitiikan piirin kuluvasta budjetista. Naisten, naisten oikeuksia koskeva raportti sitten tehtiin ja pyydettiin, että komissio arvioisi sukupuolten tasa-arvokysymyksiä ja valitettavasti havaittiin, että pyrkimyksen ei ollut päästy. Toimintasuunnitelmat, joita oli laadittu eri maiden kanssa, pitivät sisään kyllä jotakin lupauksia, sitoumuksia naisten oikeuksien parantamiseksi, mutta kahdenväliset sopimukset EUn ja yksittäisten valtioiden välillä eivät olleet millään tavalla myötävaikuttaneet siihen, että olisi voitu pistää täytäntöön YK syrjimättömyysyleissopimusta käytännön tasolla. Toimintasuunnitelmat eivät ole oikeudellisesti sitovia sen vuoksi. Suositukset ja niiden toteutuminen riippuvat hyvin pitkälti kunkin maan halukkuudesta pistää täytäntöön. Yes, Anteeksi, joudun keskeyttämään. Ehkä havaitsette, että jäsenet täältä jo vähän lähtevät. Jos me haluamme todella vuoropuhelua, niin tämä on kaikki hyvin tärkeää. Minä olin ensimmäisenä valmis sanomaan, että tasa-arvokysymykset ovat tärkeitä ihmisoikeusalalla, mutta meiltä on nyt aika loppumassa, ja jos haluatte, että jäsenet vielä tähän reagoivat, kun aika kerran kuluu, niin pyydän teitä puhumaan hyvin lyhyesti. Muutoin ei oikein synny vuoropuhelua. Me voimme ensi kerralla varata teille sitten enemmän aikaa, näin varmasti pitäisi tehdä ja pitää pysyä yhteydessä myös kokousten välillä. Mutta näin minä joudun nyt vähän kiirehtimään, koska haluttiin antaa kahdelle puhujalle mahdollisuus. Nyt meillä alkaa olla vähän ongelmia ajan suhteen. Okei, okay, I'll just... Selvä. Aivan nopeasti vain nämä asiat lävitse. Mitä haluaisin sanoa? Ministeritason kokous järjestettiin vuonna 2006 ja nyt järjestetään seuraava ministeritason kokous vuonna 2009. Silloin tarkastellaan Istanbulin toimintasuunnitelman toteutumista. Ja tällä hetkellä pohdimme myöskin Euroopan parlamentin roolia ja Eurovälimeri parlamentaarisen yhdyskokouksen roolia, samalla kun valmistellaan ministeritason kokousta. Huolimatta siitä, että olemme iloisia Istanbulin toimintasuunnitelmasta, niin toteaisin, että tämä on erittäin heikko asiakirja, joten toivomme, että Euroopan parlamentti voisi tukea ja vaikuttaa asioihin nyt, kun valmistellaan seuraavan ministeritason kokousta, niin että saataisiin aika hyvin vahva asiakirja, joka todellakin puuttuisi sukupuolten epätasa-arvoon, eikä olisi pelkkää sanahelinää toimintasuunnitelma pitäisi saada aikaan sellainen, jossa on selkeät tavoitteet ja tavoitteet, joiden toteutumista myöskin seurattaisiin. Tarvittaisiin myöskin jonkinlaisia indikaattoreita ja valiovertailua ja kunnollista valvontamekanismia tarvitaan myöskin. Olemme valmistelleet myöskin tällaista varjoraporttia ministeritason kokousta varten. Siinä me analysoimme kehitystä vuodesta 2006 eteenpäin ja esitämme erityissuosituksia. Ja me tuki, pyytäisimme teiltä tukea niin, että tämä varjoraportti me saisi tukea ja sen suositukset myös. Now ask uh, each of the two remaining speakers to speak for two minutes each, because otherwise there will be no interaction. I'm sorry. Nyt pyytäisin jäljellä olevia kahta puhujaa puhuvaa vain kaksi minuuttia kummankin. Minä edustan Human Rights Watchia ja hyvin lyhyesti, todella lyhyesti yritämme käsitellä kolmea maata, jotka ovat tällä hetkellä ajankohtaisia Euroopan parlamentin ja koko EUn kannalta. Venäjä, Turkmenistan ja Uzbekistan. Venäjän suhteen olemme hyvin tyytyväisiä tähän vahvaan reagointiin sekä Euroopan parlamentin että puheenjohtajamaan puolelta ajatellen tätä dramaattista uhan ja väkivallan lisääntymistä Pohjois-Kaukasuksella ihmisoikeusaktivisteja kohtaan. Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa, että nämä murhat eivät tapahdu missään vakuumissa. On todella tärkeää nähdä nämä murhat laajemmassa laittomuuden tilassa ja ihmisoikeusrikkomusten ketjussa Tsetseeniassa ja Pohjois-Kaukasuksella. Ja tästä johtuen tarvitaan todella voimakasta kansainvälistä panostusta Venäjän hallitukseen ajatellen tilanteen eskaloitumista. EUn on todella avustettava, jotta Venäjä ryhtyy tehokkaisiin toimiin, jotta vihdoinkin saadaan päättymään tämä väärinkäytösten kierre. Yksi konkreettinen tapa, jolla uskoisimme, että EU voisi hyvinkin vaikuttaa, olisi edistämällä Venäjän tehokasta täytäntöönpanoa Euroopan yhteisöjen ihmisoikeustuomioistuimen Tsetseeniasta antamia yli sataa päätöstä. Ja Euroopan parlamentilla on nyt jo hyvä historia näiden esille ottamisesta viime vuosilta. Ainakin kolmessa eri päätöslauselmassa on vedottu Eurooppa-neuvostoon ja EU-hun kokonaisuutena tekemään tästä painopistealue kaikissa Venäjä-suhteissa. Me todella kannustamme parlamenttia ja ennen kaikkea ihmisoikeusalivaliokuntaa olemaan jatkossakin aktiivinen tässä mielessä varmistamaan sen, että asiassa päästään eteenpäin. Sitten Turkmenistanista kaikkein viimeisin ulkoasiainneuvosto hyväksyi virallisesti väliaikaisen kauppasopimuksen Turkmenistanin kanssa. Se on kuitenkin yksi alistavimmin toimimista maista koko maailmassa. Ja tuo kielen käyttö, jolla tuo kauppasopimus hyväksyttiin, ei sisältänyt minkäänlaista ihmisoikeusviittausta. Se oli sitäkin järkyttävämpää, koska Euroopan parlamentissa varsinkin oli käyty keskustelua Parlamenttihan oli useamman vuoden estänyt väliaikaisen kauppasopimuksen solmimisen ihmisoikeusepäilyjen vuoksi. Ja parlamentti hyväksyi koko kauppasopimuksen vasta huhtikuussa sen jälkeen, kun neuvosto ja komissio sitoutuivat selkeästi parlamentin suuntaan ottamaan esille nämä vakavat ja oikeutetut huolet, joita parlamentti Turkmenistanin ihmisoikeustilanteesta oli esittänyt ennen kaikkea koskien poliittisia vankeja, matkustusrajoituksia ja ihmisoikeustarkkailijoiden pääsyä alueelle, mukaan luettuna Yhdysvaltojen erityislähettiläs ja sellaiset kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch ja Amnesty International. Meistä kukaan ei pääse tuonne alueelle. Näin siis Euroopan unioni nostaa uudelle tasolle suhteitaan sellaisen hallinnon kanssa, joka ei salli mitään ihmisoikeusseurantaa. Neuvosto ja komissio ovat antaneet selkeät sitoumuksensa Euroopan parlamentille siitä, että ne käsittelevät ihmisoikeushuolenaiheita ja ottavat ihmisoikeusseikat esille. Silti emme ole nähneet vielä minkäänlaisia todisteita siitä, että tällaista toimintaa olisi. Eli tässä jälleen kerran merkittävä alue, jolla toivomme Euroopan parlamentin ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan toimivan tehokkaasti sen varmistamiseksi, että komissio ja neuvosto todella noudattavat antamiaan lupauksia. Ja seuraava hankintasopimus on tuo kumppanuus ja yhteistyösopimus, se on tulossa Euroopan parlamenttiin seuraavien kuukausien aikana, joten on tärkeää pitää tämä asia näkyvästi esillä. Viimeisenä vielä Uzbekistan jälleen maa, jossa on hyvin alistavasti toimiva hallitus. EU pyrkii sen kanssa lähempiin suhteisiin. Tämä on hyvin ajankohtaista juuri nyt siksikin, että siellä on huhtikuussa tulossa uusi arviointi EUn Uzbekistan sanktioista, jotka asetettiin vuoden 2005 joukkomurhan iskun jälkeen EU on antanut selvät ehdot Uzbekistanin hallitukselle täytettäväksi, mutta niitä ei ole täytetty. Ja tärkeimpänä siellä EUn vaatimuslistalla oli yli 12 e, ihmisoikeusaktivistin vapauttaminen. He ovat edelleen vangittuja pelkästään ihmisoikeustoimintansa vuoksi. He ovat toimineet muun muassa Human Rights Watchille ja muille ihmisoikeusjärjestöille sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vaadimme myös äh, kansainvälisille tarkkailijoille pääsyä. Nämä ovat selkeitä vaatimuksia, jotka on esitetty monessa yhteydessä, niitä ei ole edelleenkään täytetty ja me näemme, että tässä olisi vakava puute Euroopan unionille ihmisoikeussaralla ja parlamentti voi olla ratkaisevassa asemassa. For two minutes, please. Sitten viimeinen puhuja, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Yeah. Yeah. Okay, I think this is Kiitoksia. Uskon, että mikrofoni toimii. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne ja annoit meille puheenvuoron. Olen nyt reilusti lyhentänyt esitystäni niin puhun aivan lyhyesti. Olen CDMn edustaja Lars Olsson. Edustan täällä vammaisten järjestöä vammaisia kehitystä käsittelevä järjestö. Olemme yksi 38 ihmisoikeusverkoston jäsenestä. Haluaisin tuoda teidän tietoonne YK yleissopimuksen, joka liittyy vammaisten oikeuksiin. Tämä on jo mainittukin täällä teidän keskusteluissanne Ruotsin puheenjohtaman edustajan kanssa. Ainakin lyhyesti sitä sivuttiin. Tämä yleissopimus joka astui voimaan viime vuonna kolmas päivä toukokuuta, on Euroopan yhteisönkin allekirjoittama asiakirja. Tämä on aivan uusi asia kansainvälisen lain tasolla. Yleensä jäsenvaltioita allekirjoittavat ja ratifioivat ja pistävät täytäntöön tällaisia yleissopimuksia, YK yleissopimuksia, mutta tällä kertaa jäsenvaltion lisäksi myöskin Euroopan unioni on allekirjoittajana, joten Tämä osoittaa selkeästi, että Euroopan parlamentilla ja alivaliokunnallakin on merkittävä rooli näiden ratifiointien yhteydessä ja näiden neuvotteluprosessien loppuun saattamisessa. Ja kun prosessin saatu päätökseen ja kuulemme Ruotsin puheenjohtaja maan edustajalta, että Ruotsi olettaa, että tämä saadaan vielä päätökseen tänä vuonna, niin Tämä tarkoittaa sitä, että sitten ratifiointiprosessi on saatu päätökseen Euroopan tasolla. Tämän jälkeen tietystikin tulee erittäin tärkeä vaihe, nimittäin täytäntöönpanovaihe ja pohdinta, miten tämä yleissopimus saadaan ja sen erittäin edistykselliset säännöt saadaan täytäntöön. En nyt mene yksityiskohtiin tänään, vaan tämä edellyttäisi ylimääräistä kokousta jotta voisin kertoa teille, miten paljon tämä tulee vaikuttamaan vammaisten elämään Euroopassa ja muualla. Minulla ei ole aikaa käydä näitä yksityiskohtia lävitse täällä tänään, mutta todellakin vetoaisin teihin ja teidän alivaliokuntanne, että te todellakin käyttäisitte aikaa pohtiaksenne ja seurataksenne kehitystä ja sitä, mitä Euroopan unioni tekee ja kuinka se aikoo pistää täytäntöön kaikki ne sitoumukset ja lupaukset, joihin se on ryhtynyt silloin, kun se on allekirjoittanut vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Tämä riittänee tältä päivältä ja toivottavasti voimme käydä näkemysten vaihtoa tästä vielä jossakin yhteydessä ehkä tämän vuoden aikana vielä tai sitten ensi vuonna. Näistä arvokkaista tiedoista. Nämä ovat siis erittäin arvokkaita tietoja meidän valiokunnallamme ja me varmasti muistamme, mitä te olette sanoneet Venäjästä, Turkmenistanista ja Uzbekistanista ja mitä meille on kerrottu tästä Euromed marraskuun ministerikokouksesta ja siitä, mikä meidän tehtävämme siinä on. Eh, ja eh, tämä kansainvälinen vammaissopimus on totta kai asia, joka on parlamentille erittäin tärkeää. Mutta sitten haluaisin ehkä niin kuin kuitenkin että nyt lyhyessä keskustelussa, joka valitettavasti voi kestää vain muutaman minuutin, niin ehkä tämä strateginen näkemys siitä, miten ihmisoikeusasioiden merkitystä ja painoarvoa voidaan nostaa. Siis puhuitte tästä poliittisen tuen saamisesta interaktiivisella vuoropuhelulla ja puhuitte siitä valtavirtaistamisesta, niin tämähän on melkein kuin aika hyvä strategiaehdotus, miten meidän valiokuntamme tulisi toimia ja siinä, että olette tärkeitä yhteistyökumppaneita ja uskon, että voimme kehittää tätä tämän kokouksen jälkeen ja, ja monissa tulevissa kokouksissa tätä strategiaa. Minulla on nyt listalla tässä vain rouva Lohbiiler ja annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very Suuret kiitokset ja kiitos kaikista näistä esityksistä. Minä haluaisin kiittää ihmisoikeus- ja demokratiaverkostoa siitä, että se on laatinut ihmisoikeusmanifestin uudelle Euroopan parlamentille 2009. Se sisältää mielestäni paljon arvokkaita ehdotuksia. Tähän on tehty paljon työtä ja saatu aikaan konsensus kaikkein eh, merkittävimmistä vaatimuksista näin 38 järjestön ryhmässä. Sanotte tässä paperissa olevan tärkeää, että EU on kohdennettava riittävät varat jotta jotta voidaan toteuttaa ihmisoikeussitoumukset. Olen täysin samaa mieltä, mutta te sanotte myös, että jotta EU voi täyttää roolinsa tällä alalla. Teistä on tärkeää, että luodaan ja vahvistetaan erillistä ihmisoikeuselintä uudessa Euroopan parlamentissa. Ja jos nyt aikaa ei ole, niin voin tietysti kahdenvälisesti tästä jatkaa, mutta minä haluaisin tietää, mitä te tällä tarkalleen tarkoitatte. Mikä on teidän erityinen suosituksenne? Kiitoksia. Kiitos. Sitten vielä lyhyesti herra Hauitto olkaa hyvä. West koska puhille vain yksinä jäljellä, ajattelin, että oli tärkeää sanoa eräs asia. Nyt kun kokous on päättämäisillään, niin ei pidä luulla, että tämä tarkoittaisi sitä, etteikö valikunta olisi kiinnostunut siitä työstä, mitä te teette verkostossanne. Puheenjohtaja tämän totesi, mutta halusin vielä toistaa tämän varsinkin, kun haluaisin todeta, että olen hyvin pitkälti teidän kanssa samaa mieltä ja ilomielin haluaisin tehdä yhteistyötä teidän kanssanne jatkossakin. Teillä oli joukko suosituksia sen suhteen, miten voisimme alivaliokunnassa toimia. Ja teidän ehdotuksenne ovat erittäin hyödyllisiä meille. Ja mitä kritiikkiin tulee, kun lukee tätä teidän manifestianne ja lausumenne tulevista puheenjohtajakaudisista, niin monet huomiot, joita kansaisjärjestöt tekevät, ovat samoja, joita esitettiin jo viitisen vuotta sitten, ja tietystikin ne ovat aivan oikeutettuja. Mutta periaatteessa me olemme kaikki samaa mieltä periaatteista. Neuvosto ja puheenjohtajamaa ovat samaa mieltä, mutta se, miten nämä käytännössä toteutetaan, miten ne muutetaan konkreettisiksi toimiksi, todellisessa maailmassa, niin tästä se kenkä puristaa. Joten vetoaisin kansalaisjärjestöihin, että ne tekisivät yhteistyötä sekä puheenjohtajamaan että meidän kanssamme sukupuolikysymysten edistämiseksi tulevina kuukausina, että saataisiin todellista edistystä aikaan. Nyt äh, rahoitusvälineitä tullaan esimerk- tarkastamaan esimerkiksi demokratian välinettä ja ulkoisten toimien yksikkö ollaan luomassa EUn ulkoministeriä ikään kuin tietystikin teidänkin täytyy olla mukana muokkaamassa näitä ja varmistamassa, että ihmisoikeudet otetaan asianmukaisesti huomioon. Tämä on aivan oikeutettu vaatimus ja voimme vain pyrkiä kaikki tähän myötä vaikuttamaan. Te ette sano tätä ääneen, mutta aiemmin parametissa oli sellainen käyntö, että mikäli alivaliokunnan, työvaliokunnan kokouksiinkin voitaisiin kutsua pieni joukko ihmisiä mukaan auttamaan, niin uskon, että tämä olisi hyödyllinen tapa käydä vuoropuhelua EUn ja ihmisoikeusjärjestöjen välillä tämän alvirakonnan kautta. Herra Hauit, minulla olisi nyt sellainen ehdotus, että käyttäisimme tämän kolme neljäsosa tuntia, 45 minuuttia, joka meillä on jäljellä tänään, niin siihen, että kuulemme alustuksen tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta, joka liittyy tarkalleen siihen, mistä te herra Tieri puhuitte, eli tästä valtavirtaistamisesta. Ja sitten voitte osallistua myös tähän keskusteluun. Eli nyt teidän luvallanne siirtyisimme kohtaan seitsemän, jossa meille esitellään eh, alivaliokunnan teettämä tutkimus ihmisoikeuksien valtavirtaistamista EUn ulkosuhteissa. Ja meillä on täällä kaksi Euroopan Eh, yliopistojen välisen ihmisoikeus- ja demokratiakeskuksen EIUCn eh, edustajaa, eh, professori Florence Benoit-Romer, joka on EIUCn e pääsihteeri Venetsiassa, ja hän on myöskin aiemmin toiminut Robert Schumann yliopiston presidenttinä Strasbourgissa ja monissa tärkeissä ihmisoikeustehtävissä. Ja sitten meillä on täällä paikalla myöskin Eh, professori Horst Fischer, joka on EU-sen presidentti ja johtaa myöskin täällä Brysselin eh, toimistossa erät eh, saksalaista tutkimusinstituutiota, jonka lyhennys on GTZ. Ja annamme varmaan nyt puheenvuoron professori Benoit Romerille. Ja olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame. Suuret kiitokset rouva Olen erittäin iloinen siitä, että voin olla täällä teidän kanssanne tänään ja kertoa teille tästä tutkimuksesta, jonka niin sanottu Liuk suoritti. Se on eurooppalainen yliopistojen välinen keskus, jossa käsitellään ihmisoikeuksia ja demokratisointia. Sen pääpaikka on Venetsiassa. Siinä on 41 yliopistoa mukana ja sen tehtävänä on kouluttaa ihmisoikeuksien alalta Euroopan tasolla eh, eh, opiskelijoita ja edistää ihmisoikeuksien tilannetta. Vastasimme tarjous kilpailuun, jonka Euroopan parlamentti toteutti. Tarkoituksena oli tutkia ihmisoikeuksien valtavirtaistamista Euroopan unionin ulkosuhteissa. Saimme tehtäväksemme tarjouskilpailun kautta tämän tutkimuksen 4.5.2009 tutkimuksen suoritti noin kymmenen tutkijaa ja opettajaa keskuksessamme. Euroopan parlamentin neuvoston asiakirjat olivat, ja komission asiakirjat olivat pohjana. Suoritettiin useita haastatteluja neuvoston parlamentin ja komission työntekijöistä. Tapasimme myös kansalaisjärjestöjen edustajia ja haluaisin nyt kollegoiden puolesta kertoa teille lyhyesti tästä tutkimuksesta. Uskon, että on tärkeää korostaa suosituksia, joihin päädyimme millaisia suosituksia voimme antaa Euroopan parlamentille, jotta voitaisiin parantaa vielä ihmisoikeuksien valtavirtaistamista ulkosuhteissa. Meille esitettiin ensinnäkin kysymys, mitä valtavirtaistaminen, mainstreaming, tarkoittaa. Ranskaksi se on aika monimutkainen asia, koska meillä ei ole mitään ranskannosta termille mainstreaming. Voidaan puhua toki ihmisoikeuksien levittämisestä, mutta sillä ei ole varmaankaan aivan samaa merkitystä. Uskon, että kun puhutaan ihmisoikeuksien valtavirtaistamisesta, kyseessä on se, että yhteiskunnan keskustelun ytimeen otettaisiin ihmisoikeudet niin, että ihmisoikeudet saatettaisiin reunamailta aivan yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Ja mitä sitten tulee kansainväliseen kansainvälisiin järjestöihin. Tuolloin termi vertaistaminen edellyttää strategiaa, jotta voitaisiin täysin harkinnan mukaisesti ottaa ihmisoikeudet mukaan kaikkeen toimintaan, kaikkiin toiminnan aloihin valtavirtaistamisen tavoitteisiin on päästy silloin, kun järjestö ei ole tyytynyt ainoastaan ihmisoikeuksien edistämiseen tietyissä tilanteissa, vaan silloin, kun nämä standardit ja ihmisoikeusmetodologiat kuuluvat olennaisena osana kyseisen järjestön toimintaan, kun ihmisoikeusmetodologia leimaa koko tämän instituution kulttuuria. Olemme paljon pohtineet miettineet tämän valtavirtaistamiskäsitteen syntyä. Se syntyi YK piirissä. Se tuki sitä, eri sitä tuettiin erittäin voimakkaasti pääsihteeri Kofi Annonin, Annonin taholta vuonna 1999 Kofi Annan pyrkii vahvistamaan YK ihmisoikeusohjelmia ja hän toivoi, että ihmisoikeusasiat otettaisiin täysin mukaan kaikkien YK toimintaan. UNICEF oli ensimmäinen erityiselin, joka toteutti mainstreamingia. En nyt halua tästä sen enempää puhua, voin palata siihen myöhemmin, jos haluatte. Myöhemmin Euroopan unionikin sitoutui samalle tielle 2000-luvulla. Euroopan unioni todellakin sitoutui politiikkaan ihmisoikeuksien alalla. Euroopan unionille tämä on tietenkin vaikeampaa kuin YK. YK on tarkoituksena on rauhan takaminen ja se edellyttää ihmisoikeuksien takaamista. EU oli alun perin taloudellinen yhteisö, jonka pyrkimyksenä oli parantaa ihmisten taloudellista hyvinvointia, Euroopan kansalaisten taloudellista hyvinvointia ja vapaa markkinointia vapaiden markkinoiden toteuttamista tämä ei ole aivan sama tavoite, mutta tänä päivänä EU on kuitenkin päässyt tavoitteisiin E, ihmisoikeudet on valtavirtaistettu kauppan, liikenteen, energian ja muillakin aloilla. Euroopan unionille se, että toteutetaan ihmisoikeuksien valtavirtaistamista merkitsee, että ihmisoikeuskysymykset otetaan järjestelmällisesti huomioon, kun määritellään Euroopan unionin toiminnan aloja ja politiikkoja ulkosuhteessa tietenkin, mutta myös muiden politiikan alojen ulkoisissa ulottuvuuksissa, kuten esimerkiksi turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset, oikeus- ja sisäasiat tai vielä esimerkinomaisesti energia tai muun tyyppiset aihealueet. Euroopan parlamentti on tietenkin toiminut tämän ihmisoikeuksien valtavirtaistamisen eteenpäin viejänä aivan alusta asti. Ja vuoden 2006 mietinnössä se korosti sitä, että kuinka tärkeää on harjoittaa ja valta, ihmisoikeuksien valtavirtaistamista. Euroopan parlamentti no, mietinnössään ihmisoikeuksien tilanteessa maailmasta vuonna 2007 korosti sitä, että ihmisoikeuksien roolia YUTPssä olisi korostettava tätä vaikeuttaa usein jäsenvaltioiden egoistiset tavoitteet. Ihmisoikeuksien olisi oltava prioriteetti, ja jotta voidaan taata se, että ihmisoikeuksien olisi pidettävä kiinni siitä, että ihmisoikeudet pidetään YUTPn prioriteettina, sitä toteutetaan täysin. Euroopan parlamentin roolina on aina ollut tukea tällaista valtavirtaistamista ja pitää kiinni siitä, että että valtavirtaistamista todella täytäntöön pannaan Euroopan unionissa. Sitten diagnoosiin tästä aika lyhyesti. Kuten äh, koko iltapäivän aikana on nähty, ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen ulkosuhteissa on olemassa. Euroopan unionilla on sellaisia elimiä, jotka toteuttavat äh, kyseistä politiikkaa. Sillä on myöskin äh, tarvittavia välineitä. Se on siis olemassa, mutta on sanottava, että Euroopan unioni voisi vielä toimia paremminkin. Vuodesta 2001 alkaen on ollut olemassa useita tärkeitä asiakirjoja, tiedonantoja, mietintöjä, johtopäätelmiä eri toimielinten laatimana. Ja niissä on määritelty se, mitä valtavirtaistamisella ymmärretään – Aluksi nämä asiakirjat koskevat lähinnä toista pilaria, eli toisin sanoen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja tämän jälkeen toimielimet tunsivat tarvetta laajentaa tätä politiikkaa ja hyväksyä tällainen Human Rights Bills lähestymistavan kaikkiin niin, että ihmisoikeuksia sovellettaisiin kaikkiin toiminnan aloihin toisessa ja kolmannessa pilarissa, eli ensimmäisen ja kolmannen pilarin ulkosuhteen suhdeasioissa, kehitysyhteistyössä, maahanmuutto, kulttuuri ja muissa asioissa. No kun sitten ajatellaan ne EUn välineitä, tällä alalla niitä on useita. Jotkut ovat yleisluontoisia, toiset spesifiempiä. Vuoropuhelu on erittäin tärkeää kolmansien maiden kanssa sitten meillä on useita suuntaviivoja, guidelines, joita on laadittu antamaan juuri osviittaa toimintaan kolmansien maiden kanssa. Ne koskevat esimerkiksi kidutusta, kidutuksen kieltämistä, kolmen tuomioiden kieltämistä, ihmisoikeuksien puolustajia, niiden puolustajia, puolustamista ihmisoikeuksia kauppasopimuksissa, joiden mukaan näiden lausakkeiden mukaan niin EUlla on oikeus keskeyttää kauppasopimusten soveltaminen ihmisoikeusrikkeiden tapahtuessa. Sitten on myös yleisiä suositumussopimuksia ja sitten on tämä kuuluisa eurooppalainen väline, jonka nimi on eurooppalainen demokratia- ja ihmisoikeusväline. Sen avulla voidaan täytäntöönpanna EUn ihmisoikeuspolitiikkaa ja korostaa samalla tätä valtavirtaistamista. Välineitä siis kyllä löytyy, instituutiolliset puitteetkin ovat olemassa. Neuvostolla on tässä tärkein rooli ihmisoikeuksien valtavirtaistamisen takamiseksi pääsihteerin ja pääsihteerin henkilökohtaisen avustajan ja korkean edustajan kautta ja myös Kohomin kautta, enkä halua tässä enempää korostaa pääsihteeristön ja henkilökohtaisen avustajan ja kohomin rooleja, mutta nämä neuvoston elimet ovat toki valtavan tärkeitä, kun ihmisoikeuksia levitetään ja kun koor- pyritään koordinoimaan ihmisoikeustoimintaa eri eh, Euroopan unionin ulkoisissa politiikoissa. Myös komissio on pitkälti mukana tässä menettelyssä yhteistyön kanssa, Country Deskin kanssa ja määrittelemällä erityyppisiä alueellisia politiikkoja. Komissiolla on eh, myös roolina muistuttaa valtavirtaistamispolitiikan merkityksestä eri eh, elimille, muun muassa neuvostolla. Myös Euroopan parlamentti on edesauttanut valtavirtaistamisen soveltamista muun muassa, kun ajatellaan vaali tarkkailutehtäviä ja mietintöjä, joissa on muistutettu ihmisoikeuksien merkitystä. Euroopan parlamentti vuosittain laatii eh, mietinnön ihmisoikeustilanteesta Euroopan unionissa. Tiedämme, kuinka tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on, koska Euroopan parlamenttihan on Euroopan ääni. Euroopan parlamentin kautta oikeutetaan Euroopan unionin määrittelemät politiikat yleensäkin. Voiko EU sitten vielä paremminkin toimia haastateltujen henkilöiden kannasta on nähty, minkälaista erilaista kehitystä on tapahtunut. Rova Arnaud jo sanoikin, että eteenpäinkin voidaan vielä mennä. Hän puhui johdonmukaisuuden puutteesta – unionin sisäisen ja ulkoisen politiikan välillä ja myös Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välisen politiikan välillä. Tämä on heikentänyt esimerkiksi Euroopan unionin kannanottoja kansallisilla foorumeilla, kuten esimerkiksi ihmisoikeusneuvostossa. Olisi myös vahvistettava kahdenvälisen ja monenvälisen tahojen välillä ja maantieteellisten ja temaattisten ulottuvuuksien välillä. Meidän on vielä vahvistettava no, ihmisoikeuksien valtavirtaistamista ja erityisesti vahvistettava johdonmukaisuutta tällä alalla. Varsinkin kun olemme havainneet, että valtavirtaistamista ei täytäntöpanna aivan järjestelmällisesti. Meidän on jatkuvasti valvottava tilannetta ja pidettävä kiinni siitä, että tästä menettelystä tulee järjestelmällinen kaikkien politiikan, kaikilla politiikan aloilla. Haastateltujen mukaan ihmisoikeusvaltavirtaistamisessa valtavirtaistamisessa otetaan huomioon niin kansallisia poliittiset oikeudet, mutta sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet eivät aina ole riittävästi huomioon otettuja. Erityisesti kun ajatellaan eurooppalaista demokratia- ja ihmisoikeusvälinettä, olisi jotkut, jotkut kansalais järjestöt olisivat toivoneet, että taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet olisivat olleet vahvemmassa asemassa. Meille sanottiin myös, että valtavirtaistamisen täytäntöönpanoa ulkosuhteessa voitaisiin parantaa ja että olisi tarpeen vielä johdonmukaisemmin ja paremmin koordinoinnummin käyttää tätä rahoitusvälinettä, tätä eurooppalaista demokratia- ja ihmisoikeusvälinettä. aivan päättääkseni tämän diagnoosin EUlla siis on olemassa ihmisoikeuksien valtavirtaistamispolitiikkaa, mutta on vahinko, että EU ei järjestelmällisesti hyödynnä sitä äh, niissä välineissä, joita sillä on käytettävissään ja, ja sen, omassa, sen toteuttamassa politiikassa. Sen mukaan, mitä olemme kuulleet ja nähneet, halusimme kaikessa nöyryydessä muotoilla joitakin suosituksia – näitä suosituksia meille esittivät henkilöt, joita tapasimme, josta olimme yhtä mieltä. Institutionaalisella tasolla ensinnäkin jotkut, tai oikeastaan suurin osa kuulemistamme henkilöistä olivat sitä mieltä, että tarvittaisiin keskusjärjestelmä, keskusrakenteet, jotta voidaan taata valtavirtaistamisen johdonmukaisuus ihmis- oikeuksien alalla. Jonkinlaiset keskusrakenteet tarvittaisiin, niin sieltä voitaisiin antaa suuntaviivoja ja suosituksia eri toimielimille ja jäsenvaltioille valtavirtaistamispolitiikan parantamiseksi. Jotkut olivat sitä mieltä, että olisi perustettava ihmisoikeuskomissaarin paikka komission jäsen siis, joka olisi vastuussa ihmisoikeuksien levittämisestä kaikkeen eh, EUn ulkoisen politiikkaan. Ja myös sisäisten politiikkojen ulkoisiin ulottuvuuksiin. Tällainen ihmisoikeuskomissaari vastaisi myös koordinoinnista YUTPn korkean edustajan kanssa ja tietenkin muiden komission jäsenten kanssa – heidän vastuualueillaan. Tällainen ihmisoikeuskomissaari vastaisi myös ihmisoikeuksien edistämisestä ja takamisesta sisäisesti. Näin voitaisiin varmistaa sisäisen ja ulkoisen politiikan koherenssi ihmisoikeusasioissa. Tämä on toki kiinnostava ehdotus, mutta toiset pitivät sitä epärealistisena – Saimme joitakin hyvin myönteisiä reaktioita, toisia aika negatiivisiakin reaktioita. Sanottiin, että siitä aiheutuu päällekkäisyyttä neuvoston tai komission kanssa ja myös päällekkäisyyttä Euroopan neuvoston ihmisoikeuselinten kanssa. Mm, joka tapauksessa tällainen ihmisoikeuskomissaari ajatus oli meistä kiinnostava. Sitten hieman realistisempi ajatus, joka voitaisiin nopeastikin toteuttaa, koskee sitä, että voisimme vahvistaa Relex-pääosaston ihmisoikeusyksikköä. Sehän jo nyt toimii tällä alalla – Jos haluamme, että ihmisoikeusyksikkö toteuttaa EUn ulkosuhteiden ihmisoikeus valtavirtaistamista, niin se edellyttäisi yksikön vahvistamista, henkilökunnan lisäämistä ja budjetin lisäämistä ja niin edelleen. Voitaisiin myös ajatella sitä, että yksikön näkyvyyttä lisättäisiin ja tehtäisiin sitä osasto. Nostettaisiin ikään kuin sen kategoriaa yksiköstä osastoksi. Edelleen euh, dans chaque direction générale de la commission. Euh, jokaisessa pääosastossa pitäisi olla olemassa ihmisoikeusyksikkö. Yksikkö, joka vastaisi ihmisoikeuksien valtavirtaistamisesta omalla alallaan. kyseisen pääosaston toiminnassa. Ja pitäisi huolen myös koordinoinnista pääosaston eri toimien välillä. Sitten toimia, jotka koskevat delegointia valtuuskuntia, valtuuskuntien johtajia, joilla Euroopan parlamentissa joilla on merkittävä rooli. Niiden olisi toimittava vielä strategisemmin ihmisoikeusasioissa. Olisi järjestettävä koordinointikokouksia, jossa olisi mukana jäsenvaltioiden, valtuuskuntien johtajia niin, että ihmisoikeudet voitaisiin ottaa paremmin huomioon ja voitaisiin varmistaa ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen. Edelleen muita ehdotuksia Seuraava on aika helppo toteuttaa. Yksiköiden johtajien ja osastojen johtajien ähm, äh, hakuedellytyksiin otettaisiin mukaan äh, tiettyjä ihmisoikeuskredittejä. Ei siis voisi toimia yksityisen osaston johtajana ilman minkäänlaista ihmisoikeusalan pätevyyttä. On myös muita koulutukseen liittyviä toimenpiteitä. Näyttää siltä, että koulutusta puuttuu kaikkialta tällä alalla Euroopan unionin henkilöstön sisällä tai kentällä toimivalta henkilöstöltä myöskin olemme sitä mieltä, että koulutusta tarvittaisiin lisää. Ihmisoikeusalan koulutusta olisi annettava enemmän henkilöille, jotka työskentelevät Euroopan unionin ulkosuhteiden parissa. Tässä on joitakin ehdotuksia komissiolle. Sitten neuvoston taholla on tietenkin valtavan väär, tärkeää vahvistaa sihteerin henkilökohtaisen avustajan roolia. Tämä tuntuu aivan keskeiseltä, koska tämän henkilökohtaisen edustajan rooli UTPn alueella on aivan ratkaiseva – Hänellä on valtavirtaistamisen osalta aivan ratkaiseva asema. Hänen rooliaan ja asemaan ja poliittista näkyvyyttä olisi vahvistettava, jotta voitaisiin osoittaa, että ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen on todella prioriteettipolitiikka Euroopan unionille. Näin. Tässä on joitakin institutionaalisia ehdotuksia. Menen nyt aika nopeasti eteenpäin. Siirryn tässä välineisiin. joita voidaan käyttää ihmisoikeuksien valtavirtaistamisessa. Vuoropuheluja olisi vahvistettava. Ne ovat kolmansina vaille hyvin tärkeitä. Meillä on nyt kolmisen kymmentä vuoropuhelua ähm, meneillään, niin kuin Rova Ahno sanoi. Nämä vuoropuhelut olisi nyt saatava toimimaan. Kun olemme keskustelleet näihin vuoropuhelujen osallistuneiden henkilöiden kanssa, he ovat olleet aika pettyneitä siihen, kuinka vähän on ollut riittävän täsmällisiä aiheita. He toivoisivat, että vuoropuhelussa käsiteltäisiin täsmällisiä asioita niin, ettei käytäisi pinnallisia keskusteluja, vaan aivan syvällisiä keskusteluja harvemmista aiheista, jotta keskustelu voisi olla laadukkaampaa. Olisi myös varmistettava eri vuoropuhelujen johdonmukaisuus keskenään tämän vuoropuhelusta sitten suuntaviivat. Kaikki tietenkin arvostavat näitä Euroopan unionin laatimia suuntaviivoja, mutta niitäkin olisi tietenkin vahvistettava. Ja erityisesti niiden käyttö olisi arvioitava. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että säännönmukaisesti näitä suuntaviivoja arvioitaisiin. Arviointia olisi käytettävä, että voitaisiin määritellä, mitä kysymyksiä olisi otettava esiin vuoropuheluissa, jotta voitaisiin todella korostaa pahimpia ihmisoikeuksien kompastuskiviä. Näitä arviointia olisi käytettävä myös siihen, että voitaisiin paremmin kohdentaa eh, ne toimet, joihin annetaan rahoitusta Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineen kautta. Taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia koskevat suuntaviivat olisi laadittava pian niin, että tällainen ihmisoikeuksien näkymättömyys loppuisi. Se Euroopan parlamenttikin on tämän puolesta puhunut. Nyt tarvitaan konkreettista toimintaa Euroopan unionin ulkoisissa toimissa. Sitten ehkä vielä hieman tästä eurooppalaisesta demokratisointia ja ihmisoikeusvälineestä. Sitä voitaisiin käyttää kehittää niin, että vahvistettaisiin ihmisoikeuksien valtavirtaistamista toiminnassa, joita rahoitetaan EUsta niin, että käytettäisiin näitä suuntaviivoja ja vuoropuheluja ongelmallisten seikkojen määrittelemiseksi eh, ja haettaisiin ratkaisuja. Tässä näitä suosituksia, joita halusimme teille esittää. Nyt annan puheenvuoron ehkä puheenjohtaja Fischerille. Hän voi vielä lisätä tähän omaan alustukseen, jos hän haluaa jotakin. Hyvin tärkeää ja uskon, että juuri nyt on oikea hetki keskustella tästä tutkimuksesta, koska on tapahtumassa ainakin kaksi hyvin mielenkiintoista asiaa. Toivottavasti Lissabonin sopimus astuu voimaan. Se antaa tiettyjä mahdollisuuksia pohtia eh, näiden toiminto, ihmisoikeustoimintojen järjestämistä varmasti komission ja, ja neuvoston välillä. Ja sitten toiseksi niin uuden komission nimittäminen, tämä ajatus varsinaisesta ihmisoikeuskomissaarista. Luulen, että huomenna keskustelemme tästä ehdotuksesta valiokunnan piirissä koordinaattorien ja, ja puheenjohtajiston kesken. Mutta tohtori Fischer, olkaa hyvä. Haluatte varmaan täydentää tätä. Frau Vorsitzende, ich kann mich... Rouva puheenjohtaja, voin puhua varsin lyhyesti tässä enemmänkin rouva vieressäni on käsitellyt tutkimusta kokonaisuutena, mutta minä ottaisin esille yhden seikan. Ryhmässä, joka tämän tutkimuksen laati, me käsittelemme kovasti myös metodologiaa koko valtavirtaistamisessa. Mielestäni tässä on selvä vaje ennen kaikkea Euroopan osalta, varsinkin koko EUn rakennetta pitäisi tarkastella sitä, mitä koko valtavirtaistaminen tarkoittaa, miten metodologia koostuu yksittäisistä osista. Me olemme keskustelleet tästä ja pohtineet tätä ikään kuin kattona kaikille näille suosituksille, jotka kuulitte. Pitäisi järjestää säännöllinen mainstreaming screening, riippumatta siitä, pannaanko nämä yksittäiset suositukset täytäntöön ja koska, mutta tällainen screening pitäisi tehdä säännöllisesti. Ja sitten vielä viimeinen seikka, kysymys, jota tekin tuossa juuri kommentoitte, ihmisoikeus komissaari, komission jäsen. Meistä on hyvin tärkeää ajatellen tätä kansainvälistä talouskriisikeskustelua ja ilmastonmuutoskeskustelua. Meistä on tärkeää, että otetaan esille se, kuinka kumpaakaan näistä alueista ei voida oikeastaan työstää tai niihin haasteisiin ei voida vastata ottamatta ihmisoikeuksia huomioon tuo valtavirtaistaminen ja ympäristö esimerkiksi. On olemassa ihan tuoreita asiakirjoja, jotka osoittavat, että ihmisoikeudet ovat jääneet vähän lapsipuolen asemaan. Sellainen eh, kuin meidän Venetsian instituuttimme, joka on EUn ja osallisten yliopistojen rahoittama, katsoo tehtäväkseen osoittaa, että nämä kaksi tärkeää alaa, rahoituskriisi ja ilmastonmuutos, edellyttävät mahdollisesti myös uutta keskustelua ihmisoikeuksien merkityksestä. Kiitoksia. No, kiitos tohtori Fischer, tämä oli hyvin tärkeä huomio. Ja tuosta metodologiasta mieleeni tulee aika usein, että eikö tämä niin kuin gender mainstreaming anna tiettyjä paralleleja tähän metodologiakeskusteluun. Että sehän on jo aika pitkälle omaksuttu, mutta siinäkin toimeenpano on ongelmallista. Niin kuin Euroopan parlamenttikin on todennut, niin, niin sukupuolten tasa-arvo ei suinkaan ole osa kaikkia EUn toimintaa, vaikka me olemme sitoutuneet siihen monin eri sopimustekstein. Haluaisin ehkä nyt sitten antaa komission edustajalle Rouva Arnolle mahdollisuuden kommentoida, mikäli hän haluaa. Ja sitten olisin kiinnostunut kuulemaan eh, eh, herra Tierin mielipiteestä, koska hän kosketteli tätä samaa kysymystä ja koska kansalaisjärjestöt jäivät vähän liian vähälle ajalle tässä keskustelussa, niin haluatteko rouva Arno ottaa puheenvuoron? Merci beaucoup, Madame la Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain muutama kommentti. Olettaisin, että kyse on tutkimuksesta, joka toimii pohjana keskustelulle, syvemmillekin keskusteluille, niin toteasin, että teksti on erittäin hyvin kirjoitettu, se on erittäin selkeä ja uskon, että tämä edustaa, tämä antaa erittäin hyvän kuvan tapahtuneesta kehityksestä ja niistä haasteista, joita meillä on edessämme. Muutaman ehdotuksen ehkä voisin mainita, jotka olivat erittäin mielenkiintoisia ja konkreettisia, juuri niitä asioita, jotka ovat toteutettavissa olevien asioiden joukossa. Mitä tulee näihin valtuuskuntiin tai komission edustustoihin ja niiden rooliin, kaikkien edustustojen johtajat, jotka nimitetään pitäisi nimittää sen valossa, minkälaista ihmisoikeuskokemusta heillä on. pitäisi varmistaa, että kun nimityksiä tehdään, niin Täytyy tarkastella ehkä poliittista puolta ja teknistä puolta, koska joskus pelätään, että tässä muutoin tehdä vääriä valintoja. Tietystikin poliittista vuoropuhelua täytyy käydä. Tässä suhteessa nyt ollaan pyrkimässä siihen, että vahvistetaan johdonmukaisuutta poliittisen puolen ja toisaalta teknisen puolen välillä. Lisäksi edetään sitä, että valtuustot, pikemminkin nämä edustus tekisi yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa kyseessä olevassa jäsenvaltiossa ja että käytäisiin vuoropuhelua tätä kauttakin kolmansien maiden kanssa. Lisäksi esitettiin erittäin tärkeä ajatus toisin kuin äh, Laurence Benoit totesi, en tiedä, ovatko kolmannet maat niin kovinkaan innostuneita tämän tyyppiseen vuoropuheluun meidän kanssa. Me olemme kyllä kiinnostuneita, mutta kolmannet maat eivät välttämättä ole ja meidän joskus on vaikea löytää keskustelukumppania. Ja tässä saattaa olla este. Ja diplomaattisin, diplomaattisessa työssä kolmessa sen vuoksi saattaa tässä tulla seinä vastaan. Meidän pitäisi käyttää kaikki mahdolliset keinot, joita on käytössä eri ministeriöiden yhteistyöllä. Esimerkiksi, esimerkiksi voidaan toimia. Tässä suhteessa yhteistyössä on joskus vaikeuksia. Ja sitten vielä viimeinen seikka liittyy yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin. Tämä on todellakin teorian tasalla. Teorian tasolla on sorjattu, että pitäisi tasapainottaa asioita kansalaisoikeuksien, poliittisten oikeuksien parantamiseksi. Tästä kaksi kommenttia. Ennenkin voidaan sitten kysymys, miten voidaan kehittää asioita, miten äh, varmistetaan se, että kun me olemme kaikkein suurin avun antaja, niin kuitenkin todetaan, että yhteiskunnallisiin taloudellisiin oikeuksiin erityisesti kiinnitetty huomiota. Tässä herää kysymyksiä. Erityisesti mitä tulee ihmisoikeuksiin, näiden suhteen on ryhdytty tekemään vakastoittavaa työtä YK on esittelijän kanssa, joka vastaa oikeudesta ravintoon. Valitettavasti talouskriisi on pakottanut meidät tarkastelemaan talouskriisin vaikutuksia ja seuraamuksia enemmän tätä puolta kuin yhteiskunnallisia oikeuksia. Ilmastonmuutoskin on yksi seikka, joka on yhä suurempi uhka. Uskon, että Suomi on aikonut tehdä jotakin YK puitteissa tämän asian paremmin esiin nostamiseksi. Keskustelu on käyty myöskin humanitaarista avusta tämän keskustelun yhteydessä. Hyvin paljon on vielä työtä tehtävänä tämän loppukommentiksi. Kiitoksia paljon ja toivottavasti yksityiskohtainen keskustelu voidaan käydä tuonempana. Näin varmasti tapahtuu. Kiitos rouva Arno näistä viisaista kommentista. Herra Tieri, haluatteko te sanoa sanan tästä tutkimuksesta ja siitä, miten se liittyy teidän ehdotuksiin ja siitä, kuinka ihmisoikeuspolitiikkaa vahvistetaan? Thank you very much. I switch to French. Uh, je voudrais commencer par... Uh... Haluaisin uh, ensinnäkin sanoa, että tämän alustuksen alussa minun teki vaikutuksen se, että meidän on käytettävä aikaa siihen, että pohdimme mitä valtavirtaistaminen todella tarkoittaa ja millaista metodologiaa olisi käytettävä. Pidin siitä määrit, käsittelystä, että valtavirtaistamiseen on päästy silloin, kun ihmisoikeudet läpäisevät kaiken politiikan. On, on totta, että johtajien ansioluetteloissakin tämä olisi näyttävä, olisi huomattava, kuinka tärkeänä ihmisoikeuksia pidetään kaikessa politiikassa, jos tämä kulttuuri saadaan johtajistoon päihin, niin voimme olla varmoja siitä, että se tulee myös näkymään toiminnassa. Kansallisjärjestöt esittivät tämän huomion toisella tavalla, kun vain esitimme, että neuvoston työryhmät olisivat enemmän mukana ihmisoikeustyössä ja että me saisin, me pääsisimme näihin maantieteellisiin ryhmiin ja pyydämme sitä edelleen. Ei ainoastaan äh, säännöllisiä kontakteja Kohomin kanssa, vaan myös äh, Koasin, Kolabin ja Komaman kanssa. Näissä ryhmissä loppujen lopuksi määritellään EUn alueellinen politiikka. Sama pätee temaattisiin aiheisiin. Ihmisoikeuksien on todella läppäistävä myös nämä päättäjät äh, ma- maantieteellisissä ja temaattisissa asioissa. Sitten valtavirtaistamisesta edelleen ei varmaankaan voida välttää tätä todellista asiaa, nimittäin eturistiriitoja niin, että voitaisiin löytää yhteinen kanta 27 valtioiden välillä terrorismin torjunnassa tai muissa konkreettisissa asioissa olisi saatava ehdottomasti ihmisoikeuksien noudattaminen läpi tässä terrorismin toiminnassa ja myös maahanmuutto-ongelmissa. Olisi muistettava, että ihmisoikeudet ovat ensisijalla kaikilla eh, Euroopan unionin politiikan aloilla ja myös kaupallisissa ja taloudellisissa asioissa. Ei olisi siis käytävä, käytävä ainoastaan teoreettista eh, keskustelua, vaan muistettava, että tähän liittyy eh, ja joskus on kysymys siitä, että kumppanivaltiot tai omat jäsenvaltiomme eivät pysty äh, asettamaan ihmisoikeuksia eh, eturiviin. Sitten Lissabonin äh, sopimuksesta. Aikaisemmin olemme todenneet, että Lissabonin sopimukseen liittyvät äh, diplomaattiset palvelut ovat eh, jollakin tavalla vaara eh, kansalaisjärjestöille myös parlamentille. Benoit Omer muistutti, että tämän komission tehtävä muistuttaa valtavirtaistamisesta. Samaan aikaan muistetaan, että komissio edustaa unionin etuja. Siinä vaiheessa, kun meillä on yhteinen diplomaattinen palvelu, komissio ja neuvosto ja parlamentin kolmiyhteys heikentyy, Tällöin meidän on löydettävä toisia tapoja toimia vastapainona. Ja aivan lyhyesti. Euh, ah, <laughs> pahoillani haluaisin antaa vielä Obiosille puheenvuoron ja päättää kokouksen puoli seitsemältä, mutta kiitoksia näistä kommenteista. Obios, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun puheenvuorossani pyrin eh, hienovarasti provosoimaan. Ehkä voimme käydä tätä keskustelua tulevaisuudessa, kun meillä on vähän enemmän aikaa käytettävänä. Uskon, että puheenjohtajan pitäisi ehkä harkita toisenlaista parempaa eh, foorumia sille, että voisimme käydä yksityiskohtaisempaa ja syvällisempää keskustelua tästä asiasta koskien sekä kansalaisjärjestöjen verkoston puheenvuoroja kuin myöskin tätä tutkimusta valtavirtaistamisesta. Haluaisin hyvin lyhyesti puhua valtavirtaistamisen käsitteestä. Minusta se on samalla tavalla kiusallinen kuin mihin sen Benoit Romer viittasi, kun hän sanoi, että ei ranskaksi ole olemassa mitään käännöstä, ei myöskään espanjaksi. Siksi minusta on aika absurdia laskea, kuinka monta kertaa mietinnöissä käytetään termiä mainstreaming. Ja esimerkiksi näissä vuosittaisissa kertomuksissa minun mielestäni valtavirtaistamisen olisi sisältettävä kaksi suuntaviivaa. Ensinnäkin mahdollisimman suuri eri toimielinten poliitikkojen johdonmukaisuus ja toisekseen mahdollisimman suuri, suuri poliittinen tahto sen toteuttamiseksi. Valtavirtaistaminen on tietenkin myönteistä, olemme kaikki sitä yhtä mieltä, mutta se riippuu eh, valtavasti tämän virran voimakkuudesta. Jos nyt pitäisi ajatella tätä valtavirtaistumista melkein pysähtyneessä virrassa, niin eihän silloin sitä olisi mitään hyvää, vaan vain, vain negatiivisia seurauksia. Meidän olisi siis korostettava johdonmukaisuutta ja poliittista tahtoa ja johdonmukaisuutta kahdessa mielessä. Ensinnäkin eri toimielinten keskinäistä johdonmukaisuutta ja toisekseen, kuten ystävämme tässä muistutti, johdonmukaisuutta etujen ja arvojen välillä, koska emmehän voi olla niin ulkokultaisia, että jaemme työn niin, että neuvosto ja komissio osittain laativat suuntaviivoja ja puolustavat tiettyjä etuja, sitten, ei vaan komissio ja neuvosto ovat ikään kuin pahiksi ja, ja parlamentti, se hyvä ihminen, ei tämä olisi mitenkään rehellistä, se olisi täysin ulkokultaista. Ja, loppujen hän on niin, että arvot ovat eurooppalaisille myös etuja. Meidän on puolustettava arvojamme aivan yhtä voimakkaasti kuin kuin etujammekin. Sitten toinen huomio. Nyt kun minulla on puheenvuoro, en kylläkään puhu enää pitkään. Se liittyy sanaan, joka on kielletty kaikista mietinnöistä ja asiakirjoista, joita olemme laatineet tässä valiokunnassa koskien ihmisoikeuspolitiikkaa. Tämä kielletty sana, sana, jota ei oikeastaan ole olemassa, ovat poliittiset puolueet. Ehkä puheenvuoron ei saa paljon suosita tässä, mutta kun puhumme poliittisesta interaktiivisesta vuoropuhelusta ja sanomme, että vuoropuhelu on käytävä toimielinten ja parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä. Unohdamme tuolloin nämä perustavaa laatua olevat välineet, joita ilman demokratiaa ei ole, nimittäin poliittiset puolueet. Voidaan olla toki iloisia siitä, että parlamenttien läsnäolo jo merkitsee sitä, että poliittiset puolueet ovat mukana, mutta kun kerran puhuimme ähm, Välimeren tilanteesta, poliittiset puolueet ovat monissa näistä Välimeren kolmansista maista äh, marginalisoituja ja heillä, niillä olisi oltava rooli tässä interaktiivisessa poliittisessa vuoropuhelussa niillä on tärkeä asema ja niin niistä eh, kansalaisyhteiskunnan edustajat täällä puhuvat. Kiitos näistä arvokkaista huomioista, herra Obios. Ja nyt teen sellaisen ehdotuksen, että kun tässä on niin moni toivonut, että tätä keskustelua voidaan syventää ja, ja jatkaa, ja kieltämättä hetki on otollinen, niin, niin me varmasti voimme tämän valiokunnan työkunnassa keskustella siitä, että järjestäisimme jatkokeskustelun teidän kanssanne, ja, ja toivon, että voimme saada siihen muita toimielimiä ja, ja myöskin kansalaisjärjestöjen edustajia ja tietenkin Venetsia-instituutin ihmisiä mukaan. Mutta nyt olemme käyttäneet tämän päivän aikamme ja on aika kiittää Venetsia-instituuttia tästä arvokkaasta keskustelun avauksesta, joka antaa meille hyvin paljon mahdollisuuksia työskennellä yhdessä myös, myös, varmasti myös komission ja puheenjohtajamaan ja muutenkin neuvoston kanssa ja puhumattakaan parlamentin sisäisestä työstä. Ja huomenna sitten meillä on vuorossa kaksi mielenkiintoista, varmasti hieman kuumaakin keskustelua. Meillä on täällä uiguurien tilanne kello yhdeksän, Kiinan tilanne ja meillä on vieraana uiguuriyhteisön johtaja Rova Kadir ja sitten eh, kello, siis kello yhdeksän ja kello 10.30 eh, me keskustelemme Iranin tilanteesta eh, ihmisoikeusaktivistin avustuksella. Ja, ja toivotan teille hauskaa iltaa ja tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen iltapäivä. Ja kiitos vielä Rova Hammarskjöldille ja Rova Arnolle ja Rova Kionkalle, että te olette antaneet oman panoksenne tähän keskusteluun. Kiitos.